Allora. Buonasera, già abbiamo qualche minuto di ritardo, quindi... No niin, kello alkaa olla aika paljon ja lienee syytä ryhtyä töihin. Toivotan teidät kaikki tänne tervetulleeksi komission edustajat mukaan lukien ja tervetuloa myöskin kolmelle hakijalle. Lähdetään liikkeelle esityslistasta. Kohta yksi esityslistaluonnoksen hyväksyminen. Jos ei ole kommentteja, voidaan katsoa esityslista hyväksytyksi. Ja niinpä seuraavaksi kerron hieman menettelystä, jota tänään täällä käytämme kokouksessamme. Valiokunnan työt tänään ovat avoimet kaikille jäsenille artiklan 104 mukaisesti. Vetomusvaliokunnalle on esitetty kuusi ehdokkuutta. Oikeusasiamies ehdokkaan osalta ja vain kolme näistä katsottiin sopivaksi sellaisiksi, että ehdot täyttyivät. Seuraavana sitten siirrymme kolmen hakijan kuulemiseen. Heitä kuullaan aakkosjärjestyksessä. Ensimmäisenä puheenvuoron saa herra Bottoli, sen jälkeen eh, Diamanduros ja viimeisenä monet. Kullekin on varattu aikaa tunnin verran. Siinä ajassa voi käyttää oman puheenvuoron ja sitten vastata esitettyihin kysymyksiin. Ensinnä 15 minuuttia, jonka aikana ehdokas äh, voi kertoa itsestään ja sen jälkeen sitten ensimmäinen kysymyskierros. Ja annan puheenvuoron kollegoille DONT-järjestelmän mukaisesti. Sen jälkeen sitten aikaa jää 15 minuuttia catch the eye-tyyppisiin kysymyksiin. Joo, päivien ajan kaikki e, tiedot menettelyjen osalta on ollut esillä ja myöskin CV e, on ollut mahdollista saada ja on ollut myöskin mahdollista esittää kirjallisia kysymyksiä kullekin ehdokkaalle. Eli tältä pohjalta lähdemme nyt liikkeelle tässä kuulemistilaisuudessa mutta siis taustatietoa meillä on jo melko lailla paljon tämän alustavan menettelyn pohjalta. Ja kuulemistilaisuuden päätteeksi tänään valiokuntahan siis laatii mietinnön, joka esitetään puhemiehistölle jatko käsittelyä varten, mitä tulee esimerkiksi äänestysaikataulun ja varsinaiseen eh, oikeusasiamiehen valintaan. Jos tässä vaiheessa kukaan ei halua käyttää puheenvuoroja ja vastusta tätä menettelyä, niin voin avata kuulemismenettelyn. Ja ensimmäisenä puheenvuoron saa hakija Vittoria Bottoli, olkaa hyvä. Non c'è. Sissi, <laughs> sarà per arri- No, hän ei ole vielä ehtinyt tulla paikalle. Kyllä hän tulossa varmastikin on. Tervetuloa. Allora, gli diamo qualche minuto per... Annetaan hänen nyt ensin asettautua paikalleen. Herra Bottoli siis voi nyt 15 minuutin ajan esitellä oman ehdokkuutensa ja sen jälkeen valiokunnan jäsenet voivat esittää kysymyksiä. Olkaa hyvä, herra Bottoli. Honorable President, honorable members of Committee of Petitions. First of all... No niin, arvon jäsenet. Hyvä puheenjohtaja, ensinnäkin haluaisin kiittää teitä mahdollisuudesta ensimmäisen karsinan jälkeen nyt päästä tänne paikalle puhumaan. Pidän mahdollisimman tietoisesti lyhyen alustuksen. Kokemuksesta olen oppinut sen verran, että keskustelu on kaikkein tehokkain keino laajentaa asioiden tuntemusta ja käsitellä niitä kysymyksiä, jotka teistä ovat tärkeitä, jotta voimme, voitte parhaalla mahdollisella tavalla arvioida hakijaa, ehdokasta. Ja tällä tavalla tarjoutuu tilaisuus myöskin nostaa esille mahdollisia muita mielestäni tärkeitä aspekteja. Tätä lyhyttä, mutta usein esittelen myös opiskelijoilleni. Te Euroopan parlamentin jäseninä ja tämän valiokunnan jäseninä tunnette varsin hyvin eh, ihmisoikeussuojelun luonteen ja tilanteen. Eli on tärkeää, että eh, suojelu on riittävän joustavaa ja suojelun saanti kaikille mahdollista. Oma kokemukseni tältä saralta ähm, ja kokemusta minulla on, sen vuoksi olen tätä paikkaakin hakenut. Ja te olette varmasti katsoneet näin kokemukseni äh, sopivaksi. Jos lisätietoja haluatte, olen täysin käytettävissänne. Ja kirjallisesti olen jo vastannut joihinkin spesifisiin kysymyksiin, joita on esitetty. Vastauksissani eh, tuon esiin omat prioriteettini. Aion ja haluan parantaa oikeusasiamiehen toimiston eh, merkitystä ja varsinkin lisätä sen näkyvyyttä. Mutta eräs tärkeä konsepti on pidettävä mielessä edelleen. Muodollinen ihmisoikeuksien tunnustaminen, joka on kirjattu kaikkien jäsenmaiden perustuslakeihin, on asia, joka ei pelkästään riitä turvaamaan näitä oikeuksia käytännössä. Ihmisoikeuksien suojelu ja tässä todellakin puhun kysymyksistä, jotka liittyvät oikeusasiamiehen toimiin, eli näissä oikeuksissa on alue- ja maakohtaisia eroja ja selvää syrjintääkin saattaa esiintyä, kun alueita ja valtioita keskenään vertailee. Edellisessä kokouksessa todettiin, että monilla alueilla ja Euroopan unioninkin maissa e, jotkut oikeusasia miehen toimet on kokonaan e, lailla poistettu perustuslaista ja toisissa e, maissa sitten niiden käyttöönotto on vasta tapahtunut. Ja sitten joissain maissa resursseja on leikattu eri tavoin. Ja näin on päädytty tilanteeseen, jossa mm, tilanteeseen, joka on ollut oikeusasiamiestoimiston tiedossa jo pitkään. Ja kun nämä kaksi kysymystä pitää mielessä, on tarkasteltava seuraavia kysymyksiä. Ensinnäkin sitä, mikä on aiheuttanut tämän negatiivisen kehityskulun, ja toiseksi, mitä Euroopan oikeusasiamies voi asialle tehdä. Ensinnäkin kysymys numero yksi. Syyt kehitykselle ovat melko lailla selvät kaikille, jotka ovat päivittäin tekemisissä julkishallinnon tai ihmisoikeuskysymysten kanssa. On muistettava, että parlamentit ja paikallishallinnot ovat rakenteeltaan sellaisia, että niillä pyritään, niiden rakenteiden myötä pyritään hoitamaan maan asiat kuntoon ja pitämään ne toimintakelpoisena. Mutta joskus on mahdollista, että näistä rakenteista tulee ikään kuin itseriittoisia ja muista riippuu riippumattomia yksiköitä ja tällöin saattaa syntyä ristiriitaa yleishyödyllisyyteen nähden. Ja jos näin käy, niin puhutaan välineistä kansalaisia varten, mutta näiden välineiden tulisi kuitenkin olla sellaiset, että ne kehittäisivät kyseisiä rakenteita oikeaan suuntaan. Aina ei kuitenkaan tilanne ole niin hyvä, että rakenteet pystyisivät oikeat tehtävät kunnolla hoitamaan. Ja siksi siis tärkeää olisi, että pyrittäisiin huomioimaan ihmisten tarpeet. Siitä lähdettäisiin liikkeelle ensisijaisesti. Mitä tulee tähän kysymykseen numero kaksi? On erittäin tärkeää, että Euroopan unionin kansalaisia ei syrjitä, koska kaikilla kansalaisilla on yhteinen kansalaisuus. Ja näin ollen instituutioiden ja elinten kannalta, jos ne ihmisoikeuskysymyksiä ja suojelua käsittelevät, on erittäin tärkeää huomioida eurooppalainen verkosto ja saada toiminta riittävän tehokkaaksi ja näkyväksi. Ja tässä nimenomaan Euroopan oikeusasiamiehen rooli on tärkeä. On päästävä eroon kaikkinaisesta syrjinnästä ja jos tässä parlamentit antavat suostumuksensa, varsinkin tämä valiokunta myöskin, voidaan saada aikaan parhaita mahdollisia tuloksia. Kun nyt kymmenen vuoden ajan omalla alueellani ja omassa maassani olen omistautunut kansalaisten asioita eteenpäin ajamaan. Katsoisin, että tehokas toiminta on ollut hyvää, mutta sitä voidaan aina vahvistaa. Ja niinpä on huomioitava nykyiset haasteet ja mahdollisuudet ja se, kuinka tärkeää on suojata ihmisoikeuksia, jotta eurooppalainen integraatio voi todellisuudessa toteutua. Arvoisa puheenjohtaja, tähän voin päättää puheenvuoroni. Uskon kuitenkin, että monia muitakin tärkeitä aspekteja voidaan käsitellä yksityiskohtaisemmin ja palataan niihin sitten kysymystenne kautta. Tämän lisäksi, hyvä puheenjohtaja, ähm, pyytäisin nyt äh, teiltä mahdollisuutta saada jatkaa puheenvuoroani omalla äidinkielelläni, koska tämä aihe ja kuulemistilaisuus on tärkeä ja herkkä. Luontoinen on äh, vältyttävä kaikilta mahdolliselta väärin ymmärryksen riskeiltä. Ja niinpä kunnioituksesta teitä kohtaan haluan eh, olla varma siitä, että ilmaisen itseni todellakin ymmärrettävästi. Kiitos. Ringraziamo Vittorio Bottoli per la sua intro. Kiitos puheenvuorostanne, herra Bottoli. On selvää, että halutessanne voitte kysymyksiin vastata italiaksi. Ja nyt eh, voimme avata keskustelun. Jäsenet voivat käyttää eh, puheenvuoroa ja esittää kysymyksiä ja kukin puheenvuoro saa kestää enintään kaksi minuuttia. Ja äh, Gronille ensimmäinen puheenvuoro, olkaa hyvä. Kiitos, rouva puheenjohtaja. Hyvää päivää, herra Bottoli. Minun kysymykseni ovat seuraavat. Mitkä ovat prioriteetit tulevalle oikeusasiamiehelle tulevalla kaudella? mitä parannuksia voidaan tehdä tähän virkaan, sen harjoittamiseen, ja tulevatko nämä muutokset aiheuttamaan myös muutoksia tässä oikeusasiamiehen toimenkuvassa? Mitä, miten instituutioiden myötä voidaan parantaa kansalaisten asemaa, kun he haluavat palveluita? Miten miten te vastuullistatte tehtävänne, niin kuin siitä on sopimuksissa määrätty? Mitkä ovat ne puutteet ja haitat, jotka olette todenneet näissä instituutioissa? Miten te voitte toteuttaa konkreettisesti hankkeenne? Miten te aiotte toimia yhteistyössä tämän valiokunnan kanssa ja millä tavoin aiotte toimia yhteistyössä muiden instituutioiden kanssa? Kiitos. Grazie, onorevole Gruni. Kiitokset. No niin. Ja seuraavana sitten Busunaaro, olkaa hyvä. Seniora. Kiitos puheenjohtaja. Arvon eh, professori, arvon ehdokas. Seuraavanlaisen kysymyksen haluaisin esittää. Miten vahvistaisitte Euroopan oikeusasiamiehen ja kansallisten oikeusasiamiesten välistä yhteyttä? Kiitos.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 the right side, this is yours. It's okay. Okay, <laughs> thank you. Mm. Európai Uniós tagországok polgárai közül sokan érzik úgy, hogy az... Monet Euroopan kansalaiset ovat sitä mieltä, että ihmisoikeuksiin kuuluu myös etniset vähemmistöt. Jostain syystä etnisten vähemmistöjen oikeuksia on marginalisoitu. Ehkäpä syy on myös se, että me emme välttämättä halua olla mukana konflikteissa. Monet ihmiset kuitenkin ovat sitä mieltä, että näitä konflikteja voitaisiin ratkaista käymällä vuoropuhelua. Minusta ei ole hyvä, että teeskennellään, että tällaisia konflikteja ei ole olemassa. Ja minun mielestäni äh, oikeusasiamies voisi olla mukana ratkaisemassa näitä kysymyksiä rauhanomaisesti. Kysymykseni on seuraava, ja aion myös esittää tämän kahdelle muulle äh, ehdokkaalle. Voimmeko odottaa, että vähemmistöoikeudet saavat äh, paikkansa ja olisiko mahdollista, että ne saisivat oman paikkansa ihmisoikeuksista. Esimerkiksi vaikkapa ihmis, ihmisen arvon rikkomisena. Tämä on tärkeää, koska monissa jäsenvaltioissa EUn alueella ja myös Unkarissa on vähemmistöjä. Unkarilaiset ovat hyvin pettyneitä, koska heistä tuntuu, että kun näitä vähemmistöoikeuksia rikotaan, niihin ei kiinnitä tarpeeksi huomiota ja EU ei osoita minkäännäköistä solidaarisuutta. Kansallinen politiikka on usein erilaista kuin yhteispolitiikka myös asioissa, missä puhutaan yhteisistä arvoista – Joten ehkäpä tässä on tällaiset kaksinaiset standardit. Onko teillä mitään suunnitelmia sille, millä tavalla me voisimme hoitaa tätä politiikkaa sellaisella tavalla, että kansalaisista ei tuntuisi siltä, että on ka- käy- hoidetaan kahta erilaista politiikkaa. Esimerkiksi Italiassa äh, rikottiin äh, puhevapautta, mutta sitä ei saanut täällä käsitellä sen vuoksi, että se on kansallinen kysymys, mutta kuitenkin nämä kysymykset koskevat hyvin suurta joukkoa ihmistä, joten haluaisin tietää, miten suhtaudutte äh, vähemmistöoikeuksiin ja äh, olisitteko te valmis ottamaan tämän asian äh, itsellenne, huolehtimaan standardeista ja miten voidaan varmistaa kansallisen politiikan ja EU-politiikan yhtäläisyydestä. Se, Kiitoksia. Seuraava puhuja. να ευχαριστήσω καταρχήν τον κύριο Μπότολη ότι βρίσκεται μαζί μας. Ihan aluksi haluaisin kiittää herra Bottolia siitä, että hän tuli tänne. Minulla on hyvin tärkeä kysymys teille esitettävänä, herra Bottoli. Mikä on ollut suurin ongelma, johon olette törmänneet kansallisena, kun te olette toimineet kansallisena oikeusasiamiehenä? Ja millä tavoin olette pyrkineet ratkaisemaan tämän ongelman. Oletteko sitä mieltä, että samantyyppiset asiat voisivat toistua tulaisille täällä niin sanotusti Euroopassa? Ja ovatko ongelmat hyvin erilaisia, kun toimitte eurooppalaisena virkamiehenä? Grazie, Kiitokset sitten Harkin. Thank you, Madam Chair, and I too would... Kiitos puheenjohtaja. Myös minä haluaisin toivottaa Herbotelin tervetulleeksi kokoukseemme. Anteeksi, että en ollut täällä alusta alkaen paikalla, mutta kuulin kuitenkin suurimman osan. Minulla on neljä kysymystä, jotka haluaisin esittää teille. Ensinnäkin liittyen 1.04.9.2009 avoimuuskysymyksistä liittyy EUn toimielimiin ja jäsenvaltioihin ja EUn lainsäädäntöön. Eli näitä sääntöjä on sekä EU-tasolla että kansallisella tasolla, joka varmistaa sen, että kansalaiset saavat tietoa EU-sta. Miten te näette oman roolinne siinä, että varmistatte sen, että näissä säännöissä asetetut oikeudet tulevat toteutetuksi ja millä tavalla te haluaisitte tukea tätä, että kansalaiset saavat informaatiota? Toinen kysymykseni on lyhykäisempi Millä tavalla te henkilökohtaisesti osallistutte siihen, että voitaisiin parantaa EUn toimielinten palvelumentaliteettia? Kolmas kysyminen liittyy siihen, mitä te itse puhuitte äh, aloituspuheenvuorossa, että puhuitte siitä, että toimielimistä on tulossa äh, tavallaan äh, itse tavallaan itseään palvelevia sen sijaan, että ne palvelisivat kansalaisia. Miten te huolehditte siitä, että EUn oikeusasiamiehen toimisto ei olisi tällainen. Ja sitten neljäs kysymys, koskapa oikeusasiamies käsittelee tai toimii ihmisten kanssa suurimman osan ajastaan, niin minun mielestäni sen pitäisi olla äh, kansalaisystävällinen, ystävämielinen sen vuoksi, että monet kansalaiset äh, eivät kuitenkaan edes tiedä eroa eri toimielinten välillä. Ja sen vuoksi pyytäisin teiltä ajatuksia tästä, koska välillä tuntuu siltä, että ne meistä, jotka ovat näiden toimielinten keskellä täällä, me emme aina oikein ymmärrä, että ihmiset, jotka tulevat luoksemme hakemaan apua ja tukea, eivät tiedä eh, eroa näiden toimielinten kesken. Grazie. Ja Oken seuraavana, olkaa hyvä. Thank you. Kiitos. Kiitos. Ja kiitos siitä. Concentrate on... I find, uh... uh Minulla on yksi kysymys joka on minun mielestäni on hyvin tärkeä oikeusasiamiehelle. Tämä on terve hallinto ja hyvät käytänteet, joita oikeusasiamiehen äh, tulisi äh, valvoa. Lissabonin sopimuksessa on äh, oikeusperusta ja kaksi uutta artiklaa, joiden avulla me saamme siis oikeusperustat, joilla voidaan ottaa käyttöön käyttää tätä hyvää tervettä hallintoa kaikissa Euroopan toimielimissä. Millä tavalla te tulette käyttämään näitä artikloja, mikäli te haluatte käyttää näitä sääntöjä, jotka koskevat toimielimiä? Grazie. Salavrakos. Ja Salavrakos seuraavana, olkaa hyvä. Kiitoksia Kiitän herra Botolia, että hän tuli kunnioittamaan läsnäololla meidän kokoustamme ja haluaisin esittää hänelle seuraavan kysymyksen. Minusta tuntuu siltä, enkä varmastikaan ole ainoa, että paljon asioita ovat muuttumassa. Meillä me muutosten aikaa Euroopassa ja kovalla vauhdilla. Maahanmuutto, liikkeet ovat valtavia, nopeita, rajuja ja me elämme myös siinä hengessä, että me otamme vastaan ihmisiä, jotka tulevat erilaista kulttuuritaustasta, edustavat erilaista uskontoa. Heillä on erilainen näkemys elämästä ja elämän muodosta. Aivan viimeiseksi ihmisoikeustuomioistuin tulee käsittelemään Italian valtion esille nostamaa asiaa, koska siinä on kysymys krusifiksin käytöstä julkisissa tiloissa. Eli pitääkö nämä ristit vetää pois koulujen, muun muassa kouluista, koulujen tiloista. Tämä loukkaa syvästi italialaisten tunteita. Ainakin niitä, jotka ovat syntyneet italialaisina tai Italiassa, ovat katolisia kristittyjä ja samanaikaisesti myös loukataan maahanmuuttajien tunteita, niiden tunteita, joilla on, jotka ovat edustavat toista uskontokuntaa, mutta tässäkin on kyse ihmisoikeuksista. Miten te näette tässä eurooppalaisen oikeusasiamiehen roolin, kun hän pyrkii tasapainottelemaan esimerkiksi tässä kysymyksessä ihmisoikeusvinkkelistä katsottuna. Mitkä ovat ne rajat, kun on kyse tämänkaltaisista arvoista, jotka otin esille? Ja annoin vain yhden esimerkin, niitä olisi paljon muitakin. Abbiamo finito con... No niin, nyt nämä etukäteen ilmoitetut puheenvuorot on käytetty ja antaisin Rabottolille puheenvuoron nyt mahdollisuuden vastata. Ja e, vastausten jälkeen sitten Catch the Eye-kysymykset vielä. Olkaa hyvä, herra Bottoli. per questa sera, ma penso che dovrò posticiparlo a domani o dopo. No niin, eh, tässä menisi useampikin päivä, jos haluaisi perusteellisesti kaikkiin kysymyksiin vastauksen esittää. Mutta voin kyllä yhtyä niihin näkemyksiin, joita täällä esitettiin oikeusasiamiehen eh, toimeen liittyen noin yleisesti. Ensimmäinen kysymys, kuinka tilannetta voitaisiin parantaa ja miten hakija, jos tulisi valituksi, muuttaisi nykytilannetta. Tähän esitin jo kirjallisten kysymysten yhteydessä vastauksen. Kuitenkin tämä on niin tärkeä kysymys, että sitä kannattaa ehkä vielä hieman tarkentaa. katsoisimme, että kaikkein tärkein asia olisi ei pelkästään painottaa ähm, vastavuoroisuuteen pohjautuvia tavoitteita, kun puhutaan eri valtioista ja ähm, alueista, eli siis kansalaisten tukeminen äh, suhteessa julkishallintoon, jos kansalainen katsoo, että käyttää jollain tavalla hänen oikeuksiaan julkishallinnon taholta on rikottu. No väärinkäsityksiltä nyt on kuitenkin vältyttävä. Eli tämä on tärkeä perustehtävä, joka kaikilla, kaikkien maiden oikeusasiamiehillä on. Mutta kun puhutaan Euroopan oikeusasiamiehestä, niin tällöin kuvaan tulee mukaan eräs toinenkin mielestäni erittäin tärkeä aspekti. Kuitenkin asia, johon ei vielä ole riittävästi huomiota kiinnitetty. Viittaan tässä artiklaan 5 eh, oikeusasia mies perussäännössä. Siinä todetaan, että Euroopan oikeusasiamies voi tehdä yhteistyötä kollegoidensa ja toimielinten kanssa, jotka käsittelevät ihmisoikeuksiin liittyviä kysymyksiä. Eli katsoisin, että Tätä yhteistyömuotoa olisi edistettävä. Tarvitaan proaktiivisempaa otetta Euroopan oikeusasiamiehelle suhteissa muihin ihmisoikeuskysymyksiä käsitteleviin elimiin ja toisaalta jäsenmaiden oikeusasiamiehiin. Niin kuin jo alustuksessani totesin, Euroopan unionin alueella on alueita, jotka ovat eh, lain lakimääräisesti lainmuutosten myötä eh, kutistaneet oikeusasia miehen roolia. Enää perusperiaatteita ei välttämättä toteuteta. Monissa oikeus asiamiesten toimistoissa ja vastaavissa virastoissa kaikkialla Euroopan unionissa ei kunnioiteta perusoikeuksia ja varsinkin välittäjän äh, tehtävä äh, äh, kutistuu vain siihen, että toimisto teoriassa on olemassa. Ja niinpä, kun kysytte, mihin kysymyksiin tulisi kiinnittää huomiota, niin yhteistyötä olisi parannettava. Ja jos saataisiin aikaan verkosto, jossa mukana olisivat kaikki kansalaisten oikeuksien puolustajat ja järjestettäisiin tapaamisia, oltaisiin yhteyksissä eri tavoin toisiinsa puhelimitse, sähköpostitse, pidettäisiin kokouksia ja niin edelleen. Näin kaikki tietäisivät, missä mennään, mikä on tilanne ja Euroopan oikeusasiamies sitten varsinkin saisi hyvän kokonaiskuvan tilanteesta eri alueilla. Tätä siis toivoisin. Eli kun jossain törmätään selkeään oikeuksien loukkaamiseen, ja silloin on muistettava, että se ei puhuta pelkästään juridisesta kansalaisten suojelusta, vaan myöskin ei-juridisesta ja siis oikeusasiamiehen toiminnasta. Eli on katsottava, ettei tapahdu rikkeitä ja synny liian suuria kuiluja eri maiden ja eri alueiden välillä, niin kuin nykyisellään tapahtuu. Eli Euroopan oikeusasiamiehen tulisi olla yhteydessä parlamenttiin ja ilman, myötä, ilman muuta nimenomaan sen vetoomus valiokuntaan, eikä tämän toteuttamiseksi mitään ihmeitä tarvitsisi tehdä, ei tarvita mitään huomattavia lainsäädännöllisiä muutoksia esimerkiksi, mutta eh, riippumattomana elimenä ja nimenomaan yhteydessä vetomusvaliokuntaan oikeusasiamies eh, saisi aikaan jotain saisi yleisen tietoisuuteen sen, että täällä ollaan kiinnostuneita tämän tyyppisistä hankaluuksista, varsinkin vetomusvaliokunnassa. Sitten kysyttiin vähemmistöjen oikeuksista. Kun kansalaisten oikeuksia puolustetaan ja kun oikeusasiamies näitä puolustaa, niin on erittäin tärkeää, että tällöin huomioidaan yhteiskunnan eri tahot eikä unohdeta myöskään vähemmistöjä. On erittäin tärkeää, että kunnioitetaan niin sanotun toisen sukupolven oikeuksia, niin kuin filosofi on todennut, eli lasten, naisten, iäkkäiden ihmisten oikeuksia ja myöskin vammaisten oikeuksia ja maahanmuuttajien oikeuksia, koska nämä ihmisryhmät ovat kaikkein heikoimmassa asemassa olevia ja tarvitsevat näin ollen suurinta mahdollista suojelua ja tukea ja on erittäin tärkeää, että oikeusasiamies on riittävän hyvin perillä siitä, kuinka näiden ihmisryhmien etuja on ajettava. Ja kun vähemmistöjen oikeuksista puhutaan, niin te varmasti tiedätte, että joissain maissa on oikeus asiamiehen toimintasääntöön jo otettu erityiskohtana mukaan vähemmistöjen suojelu. Ja jokaisella oikeusasiamiehellä siis on vastuulla nimenomaan heikoimpien suojelu myöskin. Mikä sitten olisi suurin ongelma, johon oikeusasiamiehenä olen törmännyt, kun kymmenen vuoden ajan olen Veneton alueella oikeusasiamiehenä toiminut ja ilman muuta kiinnittänyt huomiota myös kokonaisuudessa Italian tilanteeseen. Varmasti tiedätte, että Italiassa ei ole vielä kansallista oikeusasiamiestä. Ja tätä odotellessa sitten eh, lainsäädäntö on eh, myöntänyt paikallisoikeus asiamiehille myöskin keskushallinnon valvontaan liittyviä kysymyksiä. Ja mikä on ollut suurin ongelma, johon olen törmännyt kymmenen vuoden aikana? Se on ollut nimenomaan syrjäiseen asemaan liittyvä ongelma. Veneton alueella – Vuonna 2001 ähm, instansseja oli 800 ja niitä on sitten ollut jo 1100 äh, äh, viime vuonna ähm, mukaan lukien ähm, valvova viranomainen. Ja tämä äh, nimenomaan sen ansiosta, että muiden toimien lisäksi nimenomaan halusin tukea kommunikaation liittyviä kysymyksiä. Ja huomasin ja tässä puhun nyt nimenomaan kansalaisista, kukaan kansalaisista ei oikein tuntunut tietävän, kuka ja mikä oikeusasiamies oli ja mitä tehtäviä hän hoisi. Eli oikeusasiamiehen on erittäin tärkeää eh, nimenomaan vahvistaa ihmisoikeuksiin pohjautuvaa kulttuuria ja suhtautumistapa ja tämä tapahtuu akateemisilla saroilla erilaisten kokousten ja yhteydenottojen eh, myötä. Mutta ennen kaikkea on erittäin tärkeää, että kansalaiset, oman alueen kansalaiset tehdään tietoisiksi siitä, että tällainen instituutio, ilmainen ja nopeasti toimiva instituutio on olemassa tarvittaessa ihmisiä suojelemaan, jos heidän oikeuksiaan on jollain tavalla loukattu. Niin syrjäyttä kehittyminen, sen tässä mainitsin. Kun Veneton alueella ei ole olemassa vetomusvaliokuntaa, niin tällöin joutuu toimimaan yksin. Ja kun yksin toimii yksilönä, niin näkyvyyden parantaminen ei välttämättä ole helppoa hyötynsäkin tästä on, mutta kuitenkin olisi erittäin tärkeää, että oikeusasiamiehillä olisi jonkinlaista viitepohjaa. Ja hyvä on, että Euroopan unionissa tällainen on olemassa vetomusvaliokunnan muodossa. Mitä omaan toimintaani tulee, niin eh, vuosien ajan minun tehtäväkseni jäi eh, perustaa jotain vetomusoikeusvaliokuntaa vastaavaa eh, ryhmää, vaikka virallista sellaista ei tietenkään voitu ajatella. Eli siis sellainen ryhmä, joka olisi erityisesti kiinnittänyt huomiota ihmisoikeuksien ja oikeuksien suojeluun liittyviin kysymyksiin. Ja tältä ryhmältä sain kovasti tukea, ei pelkästään siksi, että en tuntenut toimivani niin yksin, vaan myöskin siksi, että kaikki aloitteet, joita esitin, eh, oli helpompi sitten toteuttaa oikeuksien suojelutoimiin liittyen. Tässä myöskin kysyttiin, eh, minkälaisia toimenpiteitä voitaisiin tehdä, jotta tietoihin pääsy helpottuisi. Niin, asiakirjojen saanti on yksi perusoikeuksista kussakin maassa ja alueella, kun oikeuksien suojelusta puhutaan. Ja nimenomaan tässä periaatteet ovat tärkeät. Euroopan unioni ja kaikki sen jäsenmaat ovat ansisijaiseksi perusperiaatteeksi tavoitteeksi asettaneet nimenomaan tietoihin pääsyn. Tällä pidetään huoli siitä, että todellakin kansalaisten oikeuksia suojataan. Niinpä. Voin todeta, että olen tyytyväinen nykyiseen yhteisön lainsäädäntöön, sillä kuten tiedätte, Euroopan oikeusasiamieheltä ei voida evätä tietoihin pääsyä, jos tietoja siis on tarkoitus käyttää perustellusti siten, että salaiset tiedot salaisena pysyvät ja niin edelleen. Mutta oikeusasiamiehellä siis on mahdollisuus saada käyttöönsä asiakirjoja. Ja kansalaiset tietävät, että oikeusasiamiehen kautta millä tahansa kansalaisella, kenellä tahansa kansalaisella on tämä mahdollisuus. Kansalainen niin ei välttämättä itse saa nähdä näitä asiakirjoja, koska kyseessä ovat salaiset asiakirjat, mutta toimet ovat kuitenkin oikeusasiamiehen kautta mahdolliset. Eli tällaiset valtuudet Euroopan oikeusasiamiehellä jo ovat. Tietysti on tärkeää toimia riittävän varovaisesti ja pidettävä toisaalta huoli siitä, että missään vaiheessa ei lähdetä näitä oikeuksia purkamaan. Yksi tärkeistä perusoikeuksistahan tässä kyseessä on. Ja sitten kun puhutaan elimiin liittyvistä ongelmista, mitä tulee niiden Mm, äh, riippumattomuuteen, mutta sellaiseen riippumattomuuteen, että niistä tulee ikään kuin äh, itseriittoisia ja itseään palvelevia tahoja. Tähän asiaan kyllä olen valmis puuttumaan. Kaikki mm, eri jäsenmaiden perustuslait ovat sellaiset, että nimenomaan henkilö asetetaan etusijalle ja etualalle perustuslain puitteissa. Eli henkilön oikeudet ja riippumattomuus tunnustetaan. Kun puhutaan poliittisesta elimestä tai hallinnollisesta elimestä, niin tällöin puhutaan eh, delegoidusta tahosta, joka on asetettu kansalaisten oikeuksia palvelemaan. Mutta jos elin, jolle on annettu valtuudet palvella kansalaista, unohtaa tämän päätehtävänsä ja tarkoituksensa, ja alkaa ruokkia omaa riippumattomuuttaan ja tähän sitten käyttää jopa kansalaisia, niin silloin tietysti mikä tahansa voi olla mahdollista. Eli sellaisetkin oikeudet, jotka muodollisesti on esitetty perustuslaissa, niin ne eivät sitten enää toimikaan kansalaista suojelevalla tavalla koska julkishallinnon taho tällöin on unohtanut varsinaisen tehtävänsä ja roolinsa, eikä palvele kansalaista muutoin kuin vain siinä vaiheessa, kun kansalaista tarvitaan esimerkiksi valintatehtävissä vaaleissa, kun henkilö, henkilöä paikkoja täyttämään valitaan. Ja niin kuin jo aikaisemmin totesin, on valitettavaa, että tällaisia ongelmia Euroopan unionissakin on. Esimerkiksi jos ajatellaan Italian äh, aluetta, jolla on jo 20 vuotta ollut käytössään oikeusasiamies, niin kun äh, sitten lailla kumottiin ihan 20 minuutin pituisen keskustelun äh, pohjalta kyseinen instituutio, näin vain tapahtui. Ja sitten eh, muilla alueilla edelleen saattaa olla käytössä oikeusasiamiehensä. Tällöin tietysti eh, eh, voidaan kysyä, mitä poliitikot äänestäessään ajattelivat. Ymmärsivätköhän he, että he tällä tavalla kansalaisilta ottivat pois tärkeän aseen ei riitä, että oikeudet tunnustetaan. On erittäin tärkeää, että niitä myöskin suojellaan, ja se voi tapahtua kahdella tavalla kaikissa moderneissa yhteiskunnissa. Eli joko juridisia teitä tai ei-juridisia, tällöin puhutaan nimenomaan oikeusasiamiehistä. Mutta nykyisessä taloudellisessa kriisitilanteessa – puhutaan varsin suurista määristä ihmisiä mm. silloin, kun puhutaan mm, ihmisistä, jotka eivät millään tavalla voi kääntyä juridisten, juridisten keinojen puoleen, jos heidän oikeuksiaan on rikottu, koska tällöin puhutaan varsin raskaista menettelyistä. oikeusasiamiehen toimi on erityislaatuinen nimenomaan siksi, että sen toiminta on melko nopeaa ja erityisesti se on ilmaista, koska se ei pohjaudu tiettyihin Eh, proseduraalisiin normeihin. Ja nimenomaan siksi eh, voidaan puhua todellisesta välittäjästä, kun oikeusasiamiehestä puhutaan. Eli on tärkeää eh, olla ikään kuin myönteisellä tavalla yhteydessä hallintoon ja tällä tavalla ongelmat pyrkiä ratkaisemaan. No, selvää tietysti on, että jos tässä ei onnistuta, niin kansalaisella on oltava oikeus ja oikeusasiamiehellä velvollisuus ei tällöin enää toimia pelkästään vain myönteisellä tavalla, vaan käyttää sitten järeämpiäkin aseita ja riittävän jyrkkää menettelyä. Ja lopuksi vielä toteaisin, että yksi tärkeä asia, jonka tässä jo mainitsinkin ja haluaisin mainita vielä uudelleen, liittyy nimenomaan viestintään, kommunikaatioon. Euroopan oikeusasia miehen on toimittava siten, että kaikki Euroopan kansalaiset eivät siis pelkästään instituutiot, parlamentit ja poliitikot, vaan ihan tavalliset unionin kansalaiset ymmärtäisivät ja tietäisivät, että oikeusasiamiehen toimisto on olemassa. Ja näin kansalaiset yhteyksissään toimielimiin voivat olla rauhassa, koska tietävät, että heidän oikeuksiaan oikeusasiamies on valmis suojaamaan. ja varsin vähän nykyisellään kansalaiset tietävät tällaisista välittäjähenkilöistä ja tahoista. Kuitenkin on erittäin tärkeää, että tietoisuutta parannetaan, koska Euroopan oikeusasiamies fyysisesti on varsin kaukana kansalaisista ja siksi on nähtävä vaivaa sen eteen, että Euroopan oikeusasiamies eh, ja oikeusasiamien toimisto eh, tulee tunnetuksi kaikkialla yhteisössä. Niin. Yhden asian haluaisin vielä nostaa esille liittyen korruptioon. Edellisessä toimessani laadin kirjasen, jossa on muutamalla rivillä ja muutamalla kuvalla ja taulukolla esitelty tilannetta ja tämä julkaisu on ajateltu keskiasteen koululaisille ja ihan nopeasti, nopeasti lukemalla koululainen ymmärtää, mistä tässä on kyse. Tässä on nopeasti kerrottu perusoikeuksista, esimerkiksi oikeudesta asuntoon, ruokaan, työhön, terveydenhuoltoon ja lapsen osalta koulutuksen ja niin edelleen. Eli lyhyesti ja ytimekkäästi nämä asiat on esitelty. ja Rooma aikoinaan, antiikin Rooma, ei ollut pelkästään kaupunki, vaan siitä kehittyi kaikkien kansalaistensa valtio. Ja valtioksi se voitiin eh, varsinaisesti määritellä vasta, kun Tribunio Plebe eli oikeusasiamiehen toimisto siellä saatiin ikään kuin toiminta kuntoiseksi. Eli tässä lähdetään liikkeelle todellakin eh, pitkän historian pohjalta. Ja tässä nyt mitä halusin eh, teille vastata pahoitteluni, jos joku kohta jäi kommentoimatta, mutta joka tapauksessa nämä asiat ovat hyvin lähellä sydäntäni ja silloin joskus saattaa käydä niin, että joku yksityiskohta jää huomaamatta. Kuitenkin lämpimät kiitokset teille kaikille. Lämpimät kiitokset vielä kertaalleen. Kiitokset. Ja sitten catch the eye kysymyksiin. Komits, olkaa hyvä arvoisa puhemies um, Kiitos, eh, herra Bottolin. Te osittain jo vastasitte kysymykseeni, mutta haluaisin jatkaa tästä hieman eteenpäin. Te eh, olette joutuneet hyvin paljon eh, kertomaan teidän työstänne, mutta Euroopan oikeusasiamiehenä tilanne on hieman erilainen kuin teidän aikaisempi. Millä tavalla te herättäisitte eh, ihmisten tietoisuutta heidän eh, oikeuksistaan? Keller. Keller. Thank you. Um, I would... Kiitos. Te yksityiskohtaisesti selititte, miten te näette kansalaisten ja kansallisen eh, oikeusasiamiehen roolin mutta mikä teidän roolinne on suhteessa muihin eurooppalaisiin virastoihin, Europoliin, investointipankkiin ja niin edelleen, jotka kaikki myös ovat tekemisissä kansalaisten kanssa? Miten te näette teidän roolinne suhteessa näihin virastoihin? Ja, vielen Dank, Frau äh, Kiitos, äh, herra eli tervetuloa. Kiitos, että tulitte. Ikävä kyllä en voinut heti aluksi olla paikalla. Minulla olisi kuitenkin lisäkysymys, joka sopii hyvin tuohon edelliseen. Niin vetomusvaliokunta ja oikeusasiamies ovat äh, tavallaan tällaisen eh, Euroopan tunteiden eh, edustajia. Kun Euroopassa menee hyvin, niin me saamme paljon valituksia. Kun menee huonosti, me saamme paljon valituksia. Sama koskee varmaan teitä. Te olette itse sanoneet, että kansalaisten täytyisi ymmärtää ja hyväksyä Eurooppaa. Miten te olette ajatelleet tehdä yhteistyötä peti, vetomusvaliokunnan kanssa? Miten voimme välttää päällekkäisyyksiä? Miten yhteistyötä tai työtä voitaisiin tehdä tehokkaammin? Ja sitten toinen kysymys mukavimpia ovat ne sellaiset vetomukset, joissa me voimme auttaa kansalaisia, jossa asiat ovat selkeät että voimme hoitaa kaiken. Emme välttämättä aina saa kiitosta, mutta se tyydyttää meitä itseämme. Mutta sitten me saamme vetomuksia, joissa me mielellämme auttaisimme, mutta direktiiveissä ja asetuksissa on selkeitä aukkoja. Näettekö te, että teillä on tässä minkälainen tehtävä kiinnittää meidän huomiotamme eh, tietynlaisiin aukkoihin ja porsaareikiin lainsäädännössä, niin että me voimme tehdä Euroopasta vielä kansalaisläheisemmän ja ystävällisemmän kuin nyt. No niin. Tätä äsken jo kommentoitinkin, mutta vielä puheenvuoro. Eh, επειδή δεν μου απαντήθηκε το ερώτημά μου. Niin, niin minun kysymykseni ei saanut vastausta. Sen takia, takia haluaisin tehdä uudestaan. Minä estin kysymyksen niistä rajoista ihmisoikeuksille äskettäisessä puheenvuorossani. Itse olen sitä mieltä, että jos toimielin haluaa olla tehokas, niin se on tärkeää ei ainoastaan vaan tämmöisessä romanttisessa katsantokannassa tai näkemyksessä, mutta mielestäni Minulla on täysi syy kysyä herra Botolilta, mikä on oikeusasiamiehen rooli, kun on kyse tasapainottamisesta, kun keskustellaan ihmisoikeuksista ja niiden puolustamisesta konfliktitilanteissa, jolloin erilaiset arvot ja velvollisuudet törmäävät näihin. Tätähän me elämme joka päivä. Minä olen vakuuttunut, että tähän pitää antaa substanssia enemmän oikeusasiamiehelle, koska oikeushan etenee aina hitaasti. Kun on kyse ihmisoikeuksista, meidän pitää löytää hyvä ratkaisu usein nopeasti, jotta se olisi tehokas ja realistinen ratkaisu. Minä todella haluaisin kuulla teiltä niistä konflikteista, velvollisuuksista, joihin te voitte törmätä todellisessa toimessanne tulevaisuudessa. Ei Bosenar, olkaa hyvä. Niin, jotta nyt vältyttäisiin väärinkäsityksiltä, niin vetoomuusvaliokunta tai oikeusasiamies ei tässä mitään joulupukkeja olla. Eli meidän on kuitenkin pitäydyttävä niissä toimivaltuuksissa, jotka meille on myönnetty ja säännössä määritelty piste. Muutoin voidaan tietysti puhua mistä tahansa, voidaan puhua vähemmistöjen tai ihmisoikeuksista, mutta ymmärtääkseni nämä eivät ole niitä kysymyksiä, jotka liittyvät oikeusasiamiehen toimivaltuuksiin. Eli tämä seikka on mielessä pidettävä. Eli toimivaltuudet on määritelty selkeästi ja vain toimivaltuuksien rajoissa meidän on liikuttava. Niitä ei saa ylittää. Kiitos. Corretto, Niin, hyvä kommentti, koska tässä esiin usein mutta myös sellaisia poliittisia kommentteja, jotka eivät liity oikeusasiamiehen tehtäviin. Omalta osaltani esittäisin vielä yhden pyynnön herra Votolille. Sitten voitte vielä vastata, mutta voisitteko hieman tarkemmin eh, täsmentää sitä, minkälaiset voisivat olla yhteydet vetaumusvaliokuntaan ja miten olisi mahdollista parantaa ja tehostaa näiden kahden tahon toimintatapoja, koska kuitenkin eh, perusoikeuksien ja kansalaisten oikeuksien suojelustahan on kyse kummassakin instituutiossa sopimusten mukaisesti. Grazie. Ensinnäkin tietoisuuden lisääminen, tätä jo kommentoinkin, mutta tärkeä asia tämä on. Silloin kun eh, tieto lisääntyy näistä instansseista, niin silloin myöskin toiminta eh, lisääntyy ja voidaan käyttää erilaisia tapoja tietoisuuden lisäämiseksi. Varsin teho Kas oli eh, televisiomainos, jossa käytettiin eh, piirroselokuvan keinoja. On siis käytetty monenlaisia tapoja lisätä tietoisuutta. On oltu myöskin sellaisissa yhteyksissä kansalaisiin, että annettu mahdollisuus puhelinyhteyteen kansalaiselle poliitikkoihin päin. Eli puhelimitse oli mahdollista esittää kysymys, poliitikoille sitten vastasivat. Tällainen tilaisuus kun järjestettiin, niin sitten kiinnostus ylipäätään moninkertaistui heti tämän järjestetyn yhteydenpidon jälkeen. Ja kouluissa voitaisiin jakaa erilaisia esitteitä mm, opettajien kautta. Ja tämä on myöskin tärkeä väline. Konferenssien järjestäminen e, asiantuntijatahojen kanssa. Tällaisia kyllä pitäisi pitää riittävästi. Eli foorumeja kyllä on monia, mutta mielikuitusta tulee myöskin käyttää. Tärkeää olisi kuitenkin, että tästä lähdettäisiin liikkeelle. Eli oikeusasiamies ei voi rajoittua pelkästään oma, omien tehtäviensä tekemiseen, vaan hänen on tämän lisäksi koko ajan pyrittävä eh, tietoisuutta eh, ja oman toimistonsa tunnettavuutta lisäämään. Mitä tulee sitten eh, oikeusasiamiehen eh, ja muiden eh, instituutioiden välisiin yhteyksiin. Välit mm, koko ajan <clears throat> oikeusasiamiehen on oltava yhteydessä eri hallintoihin ja mitä enemmän tätä yhteistyötä on ja mitä enemmän eri instituutioihin ollaan yhteydessä, sitä enemmän nämä tahot ovat myöskin valmiita yhteistyöhön. Oikeusasiamiestä ei pidä nähdä erillisenä eh, esimerkiksi eh, julkishallinnosta tai sillä tavalla, että julkishallinto pyrkii vain kaivella, tai että pyritään vain kaivelemaan virheitä, eh, mitä muut ovat tehneet. Ei vaan on nimenomaan pyrittävä yhteistyötä parantamaan jos sitten kansalaisten oikeuksia hallinnon taholta on loukattu, niin silloin jo sääntöjen ja lain mukaan oikeusasiamiehen on muutettava hieman eh, lähestymistapaansa suhteessa hallintoon silloin, kun kansalaisten oikeuksia suojellaan. Sitten kysyttiin, eh, mikä olisi eh, suhde vetoomusvaliokuntaan. Niin kuin jo äsken eh, kerroin, eh, kun kuvailin sitä, eh, kuinka yksinäiseksi toimissani itseni tunsin, kun maassani ei vetomusvaliokuntaa ollut. Tämä oli todella valiteltavaa. Ja todellakin olen valmis hyödyntämään tätä tärkeää olemassa olevaa välinettä, joka nimenomaan on vielä Euroopan parlamentin alainen. Se on erittäin tärkeä taho lainsäädännöllisesti tarkastellen ja myöskin kun ajatellaan erilaisia välineitä, joita oikeusasemieskin voi hyödyntää ja myöskin eh, vastavuoroista yhteistyötä ja tietojenvaihtoa ajatellen on ilman muuta selvää, että oikeusasiamies tarvitsee tällaista tahoa taakseen ja tuekseen. Eli vetomusvaliokunta todellakin on tärkeä tukia. Yhteistyön on oltava niin hyvä kuin mahdollista. Sen on oltava hyvää muihinkin päin, mutta varsinkin vetomusvaliokunnan kanssa. Ja sitten viimeisessä puheenvuorossa kuului kriittisiäkin ääniä. Todettiin, että, että tulevan oikeusasiamiehen ei tulisi niinkään eh, poliittisesti tarkastella ihmisoikeuksien tilannetta, vaan tulisi rajoittua pelkästään niihin tehtäviin, jotka on selkeästi oikeusasiamiehen tehtäviksi määritelty. Mutta eh, on selvää, että oikeusasiamies hoitaa ne tehtävät, jotka hänelle on määritelty, mutta ihmisoikeuksiinhan nämä liittyvät liittyvät ja miten voitaisiin ajatella, että jos huomataan, että jossain oikeuksia loukataan tai syrjintää tapahtuu, miksei oikeusasiamiehen eh, vastuu olisi sitten ylipäätään aina toimia. Jos huomaan jossain jonkinlaista vääryyttä tapahtuneeksi esimerkiksi hallinnossa, niin tällöin haluan kyllä kuulla kansalaisen mielipidettä tilanteesta ja asiasta ja sitten miettiä, mikä tilanne on. Kuinka voidaan siis sanoa, että ihmisoikeudet eivät kuulisi, kuuluisi oikeusasia miehelle, kun ne kuitenkin ovat osa eh, kokonaisvaltaista hallintoa muutenkin. Tämähän on vähän niin kuin irrotettaisiin toisestaan puu, puun juuret ja oksat. Juuret ovat ihmisoikeudet ja oksat ovat sitten nämä eri elimet ja ne oksat torme, toi, tarjoavat suojelua ja turvaa kansalaisille. Eikä oksia, runkoa ja juuria voi toisestaan erottaa jos esimerkiksi runkoon tehdään viilto, niin kyllä se vaikuttaa sitten oksistoonkin ja päinvastoin. Ja siksi verkosto, johon viittasin ja joka nyt on saatu toimivaksi, jokaisen tulee tiedottaa toistaan sitä, mitä jossain päin Eurooppaa tapahtuu. Juuri Tämän vuoksi katsoisin, että yhteistyö on tärkeää, yhteistyö vetomusvaliokunnan kanssa ja ylipäätään yhteistyöverkoston sisällä. ei tällä tavalla toimien voida sanoa, että oikeusasiamies toimisi poliittisin perustein. Ei. Jos jossain maassa tai jollain alueella tapahtuu jotain hälyttävää, niin tulee voida olla mahdollista reagoida. Ja kirjallisissa vastauksissani jopa totesin, että vetoomusvaliokunnan mietintöjen tulisi voida olla sellaisia, että konsultaatio otettaisiin sitovaksi määräykseksi niihin mukaan. Eli vetomusvaliokunta ei antaisi lupaa tai vaikuttaisi siihen, saako oikeusasemies jollain tavalla reagoida tai ei. Valitettavasti omassa maassani, jossa olen oikeusasemiehenä toiminut, toiminut niin Eh, muistan kyllä, että Euroopan oikeusasiamiehen toimisto eh, reagoi, reagoi siinä vaiheessa, kun oltiin lakia eh, laatimassa Italiassa. Ja tältä pohjalta mietittiin, millä tavalla olisi mahdollista – mahdollista toteuttaa se, että Euroopan oikeusasiamies eh, voi valvoa ja toimia aina silloin, kun eh, tarkastetaan tilannetta, jossa mahdollisesti perusoikeuksia ja kansalaisten oikeuksia on loukattu. Kiitoksia. No niin, me jatkamme tästä eteenpäin. Herra Votoni tästä eh, pikkuhiljaa lähtee ja voin eh, pyytää herra eh, Diamanduroksen tänne eteen. Siirrymme kohta kuulemaan seuraavaa hakijaa. Allora, la parola a Mr. Diamandouros. Herra Diamandouros, olkaa hyvä, teillä on nyt puheenvuoro. La ringrazio, signora Presidente, per la sua gentilezza e l'invitazione per essere qui oggi. Eh, kiitos kutsusta eh, tulla tänne puhumaan tänään. Jos sallitte, niin jatkan kuitenkin englanniksi. Members rouva puheenjohtaja, arvon jäsenet, kiitokset tästä mahdollisuudesta tulla kertomaan minun näkemykseni siitä, miten hoitaisin äh, oikeusasiamiehen virkaa. Minun äh, äh, CVni on toimitettu teille 23 kielellä Ensinnäkin siinä kerron minun henkilötietoni ja osaamiseni akateemikkona, oikeusasiamiehenä Kreikassa ja vuodesta 2003 huhtikuusta Euroopan oikeusasiamiehenä. Ja toisekseen sitten kerron henkilöstäni. Haluaisin kertoa parlamentin jäsenille ja kiittää kaikkia niitä, jotka ovat tukeneet minun uudelleenvalintaani. Olen otettu siitä, että kaikista poliittisista ryhmistä niin moni on antanut minulle tukeni. Olen vakuuttunut siitä, että näin laaja tuki on tärkeää, kun ylläpidetään eurooppalaisen oikeusasiamiehen uskottavuutta kansalaisten silmissä. Haluaisin aloittaa alustukseni sisällöstä tuomalla esiin nykyisen työni tuloksen että vuodesta 2005 nykypäivään. Tämä voidaan koota kolmen otsakkeen alle. Yksi vahvistettu kulttuurinen palvelu eh, kansalaisille – kaikista toimielimistä toisekseen eh, eh, erilaisia ratkaisuja kansalaisille, jos heidän oikeuksia ei ole hoidettu, ja kolme, parempi eh, avoimuus. Tuloksia on saatu käsittelemällä näitä vetoomuksia, valituksia ja myös omasta aloitteesta tehtyjä tutkimuksia. Olen pyrkinyt parantamaan parhaita käytänteitä tuomalla esiin esimerkiksi hyvän hallinnon esimerkkejä vuosittaisessa raportissa, niin olen vakuuttunut siitä, että komissio komissio hoiti esimerkiksi myöhästyneitä maksut pienyrityksille juuri tämän kautta. Ja minä olen vakuuttanut toimielimet toimimaan paremmalla tavalla, vähemmällä hallinnolla, vähemmällä byrokratialla ja äh, esimerkiksi äh, EPSO on parantanut äh, valintaprosessien avoimuutta sekä vastauksiaan hakijoiden kyselyihin ja valituksiin. Tuloksena 2008 40 prosenttia vähemmän valituksia esitettiin EPSOa vastaan kuin vuonna 2007. Vakuutin EUn toimielimet vastaamaan kaikkiin kirjeisiin, mitä on tullut kansalaisilta ja ottamaan huomioon kansalaiset siinä vaiheessa, kun ne tekevät erilaisia päätöksiä. Olen myös toiminut itse niin kuin puhun ja olen yrittänyt antaa hyvän esimerkin, mitä tulee palveluiden antamiseen kansalaisille. Olen erityisesti ottanut äh, käyttöön paremman ja selkeämmän päätöksentekomenettelyn. Olen äh, kouluttanut äh, työntekijäni niin käyttämään selkeätä englantia niin, että kaikki on paljon selkeämmin ymmärrettävää. Olen antanut yli 2600 julkista puhetta ympäri Eurooppaa niin, että kansalaiset voisivat tietää oikeutensa ja oikeutensa valittaa, erityisesti oikeutensa EU-lain puitteissa. Äh, minä olen ylläpitänyt äh, hyvää taloudellista hallintoa ja myös talouden valvontaa minun virastossani. Niin- ja myös oikeusasiamiehen nettisivusto on selkeämpi ja parempi kaikilla 23 kielellä. Vuosiraporttini niin on keskitetympi ja parempi ja se on myös tuotettu paljon lyhyemmässä ajassa. Ja olen myös pyrkinyt löytämään ratkaisuja kansalaisille sekä kansallisella että EU-tasolla. EU-tasolla olen käyttänyt nopeampia, joustavampia menettelyjä ja nyt tällä hetkellä valitusaika on noin 13 13 eh, eh, kuukautta, mutta suurin osa niistä ratkaistaan jo kolmessa kuukaudessa. Olen eh, ottanut käyttöön tällaisen interaktiivisen oppaan niin, että kansalaiset löytäisivät mahdollisimman nopeasti parhaan oikean instituution, missä, mihin valittaa. Tätä opasta on Tämä opas on ollut käytössä jo 24 000 kansalaisella tammikuusta lähtien, jolloin se otettiin käyttöön. Ja olen myös tehnyt tällaisen pöytäkirjan Euroopan investointipankin kanssa. Ja sen lisäksi olen myös käyttänyt mahdollisuutta tutkia, vahvistettuja oikeuksia tutkia sen mukaan, mitä oikeuksia minulle tuli vuoden 2008 myötä. Jäsenvaltiotasolla olen tehnyt yhteistyötä kansallisten ja alueellisten oikeusasiamiesten kanssa ja vahvistanut sitä kautta huomattavasti tätä oikeusasiamiesverkkoa. Tämä yhteistyö, sitä on parannettu sillä, että olen tehnyt yli sata tällaista informaatiovierailua jäsenvaltioihin, jossa olen tavannut kansalaisia, kansallisia hallintovirkamiehiä, kansalaisyhteiskuntaa, hallitusten jäseniä ja niin edelleen. Sen lisäksi olen ottanut huomioon myös kaikki ne ihmiset, joilla on ollut ongelmia EUn lainsäädännön kanssa. Minä olen vahvistanut ja laajentanut ohjeitani kansallisille oikeusasiamiehille, jotka ovat tehneet tiedusteluita EU-lainsäädännöstä. Ja tämä informaatio on sitten auttanut heitä huolehtimaan siitä, että EU-lainsäädäntöä toimeenpannaan oikealla tavalla. Sen lisäksi olen parantanut avoimuutta komission ja kansallisten oikeusasiamiesten kesken. Sen lisäksi olen parantanut avoimuutta sillä, että olen käsitellyt hyvin tehokkaasti suurta määrää valituksia asetuksen 1049-2001 perusteella, joka on siis asetus, jossa on kysymys kansalaisten oikeudesta saada asiakirjoja ja tietoa. Ja sen lisäksi olemme saanut aikaan myös tällaisen sopimuksen liittyen tietosuojaan ja olen myös auttanut parlamentin kansalaisvapauksien valiokuntaa 1049-2001 asetuksen pohjalta. Ja sen lisäksi minä olen ollut yhteyksissä komission jäsenten kanssa ja pyrkinyt myös yhteistyöhön tulevaisuudessa. Kaiken kaikkiaan olen kyennyt auttamaan noin 80 prosenttia kaikista niistä, jotka ovat kääntyneet puoleeni joko suoraan tai sitä kautta, että olen ohjannut heidät oikeisiin paikkoihin silloin, kun en ole itse voinut käynnistää tutkimusta. Minun työ, työni ja aktiviteettini on johtanut siihen, että Euroopan oikeusasiamiehen medianäkyvyys on kaksinkertaistunut. Ja tähän kuuluu Äh, myös äh, erittäin korkean profiilin äh, tapauksia, joissa on kysymys monista erilaisista asioista. Eurobarometrikyselyn mukaan vuonna 2008 toukokuussa 38 prosenttia Euroopan kansalaisista olivat kuulleet Euroopan oikeusasiamiehestä. Ja tämä on erittäin tyydyttävä luku ottaen huomioon, että oikeusasiamiehen mandaatti on rajattu ainoastaan eu toimielimiin ja, ja virastoihin. Mikään, näistä ei olisi ollut, mikään tästä ei olisi ollut mahdollista ilman yhteistyötä parlamentin ja tämän valiokunnan kanssa. Parlamentti on antanut minulle tarvittavat voimavarat äh, tehdä työtäni ja tämä valiokunta äh, on hoitanut äh, asioita, jotka minä olen tuonut teidän tietouteenne, erityisesti nämä erityisraportit, jotka olen halunnut laatia. Puheenjohtaja, arvoisat jäsenet, unionin toimielinten tuo mieleen, että pidetään usein hyvin epäpersonallisina ja tällaisena kasvottomana byrokratiana. Mutta olen kuitenkin ihan vakuuttunut siitä, että olemme yhtä mieltä siitä, että jos hallinnolliset käytänteet ovat korkealaatuisia, niin ne auttavat kansalaisia ja sen lisäksi äh, niiden kautta kyetään myös äh, puuttumaan näihin ongelmiin. Minä olen todella ylpeä niistä tuloksista, joita minä olen oikeusasiamiehenä äh, saavuttanut. Ja minä olen erittäin minusta on erittäin tärkeää huolehtia siitä, että kansalaiset tietävät, mitkä ovat heidän oikeutensa ja että he voivat harjoittaa näitä oikeuksia. Ja minun tutkimusteni pohjalta Voidaan sanoa, että EUn toimielimissä harjoitetaan kohtuullisen korkeatasoista hallinnollista toimintaa ja äh, täytyy sanoa, että tällä hetkellä hyvin vähän on äh, EU:ssa äh, suuria karkeita hallinnollisia rikkomuksia. Ja oikeusasiamies on esitellyt parlamentille 16 erityisraporttia 14, vuoden, 14 toimintavuoden aikana mutta kuitenkin pyritään tässä saamaan aikaan tällaista äh, palvelun kulttuuria kansalaisille. Tällainen äh, tavoite äh, saavutetaan oikeusasiamiehellä, oikeusasiamiehellä, joka on täysin riippumaton ja oikeudenmukainen. Tämä on tavoite, jonka olen pyrkinyt koko ajan niinä vuosina, kun olen toimintani harjoittanut. Ja tätä minä tulen jatkamaan, mikäli minut valitaan tähän virkaan uudelleen. Kuten jo vastauksissani teidän kysymykseeni olen sanonut, kysymyksiin, jotka te lähetitte kaikille ehdokkaille, niin minä uskon, että oikeusasiamiehellä on kolme prioriteettia tulevina kolmena tulevina vuosina. Ja nämä ovat ne, että autetaan, tuetaan sitä, että EU voi kertoa kansalaisille Lissabonin sopimuksen uutuudet vahvistetaan palvelun kulttuuria toimielimissä ja unionissa ja kolmanneksi tehostetaan oikeusasiamiehen toimia Kaikkein tärkeintä EUn toimielimille ja muille elimille tulevina vuosina tulee olemaan se, että Lissabonin sopimuksesta tehdään menestys ja sitä kautta sitten voidaan saada kansalaiset luottamaan meihin. Oikeusasiamiehen tehtävä tässä on se, että voidaan huolehtia ja taata kansalaisten oikeus hyvään hallintaan, hallintoon ja että he tuntevat, mitä oikeuksia he saavat tämän uuden sopimuksen kautta ja että he voivat käyttää oikeusasiamiestä ja vetomusvaliokuntaa, mikäli heillä on ongelmia. Ja me yrimme myös, pyrimme myös kehittämään ja syventämään palvelun kulttuuria EU:ssa ja minä yritän sitä kautta myös parantamaan hyvää hallinnollista käytännettä äh, käyttämällä parhaita äh, käytänteitä, joita äh, oikeusasiamiehellä on. Sen lisäksi meidän täytyy myös seurata EUn tuomioistuimen lainsäädäntöä ja lainkäyttöä. Ja kolmanneksi meillä on sitten Lissabonin sopimus, jota tulee seurata mahdollisimman läheltä. Oma-aloitteiset tutkimukset ovat myös olleet tapa para, para, hyvällä tavalla seurata, minkälaisia mahdollisia ongelmia on ollut. Meidän on myös luotava tällainen virallinen verkosto, hyvän hallinnan verkosto. On tehtävä myös intensiivisesti yhteistyötä EUn toimielinten kanssa niin, että löydetään niin kutsuttuja ystävällisiä ratkaisuja mahdollisimman monille valittajille. Haluan tehdä myös äh, läheisesti yhteistyötä tämän valiokunnan ja parlamentin kanssa niin, että voin äh, parantaa jatkossakin informaatiota, jota kansalaisille toimitetaan liittyen heidän oikeuksiinsa. Sen lisäksi aion lyhtyä proaktiiviseen toimintaan lainsäädännön alalla äh, osallistumalla avoimiin kansallisiin keskusteluihin ja lainsäädäntöön, kuten esimerkiksi asetus, joka koskee pääsyä asiakirjoihin, Olafin asetus sekä muita. Hyvät naiset ja herrat, mikäli minut valitaan uudelleen, niin tulen parhaalla tava- mahdollisella tavalla tehostamaan oikeusasiamiehen toimistoa. Muun muassa sillä, että vahvistan yhteyksiä kansallisiin ihmisoikeuslaitoksiin varmistaakseni sen, että käytetään parhaita käytänteitä. Tulin pyrkimään myös ottamaan vastaan tehokkaammalla tavalla valituksia ja käyttämällä myös paremmalla tavalla toimistoni kokenutta henkilökuntaa. Samanaikaiseksi täytyy pyrkiä saamaan enemmän käyttöön parlamentin tiedotustoimistoja ja verkkoja. Sen lisäksi meidän täytyy myös EUn tasolla organisoida tällaisia yhteisiä tapaamisia niin, että voidaan käydä myös vuoropuhelua yritysten ja median kanssa ja kansalaisyhteiskunnan kanssa. Täytyy huolehtia myös sosiaalisesta verkostumisesta. Parlamentit ja MEPit jo johtavat eh, tietä ja he ovatkin tässä hyvä malli. Ja myös se vahvistaa Euroopan oikeusasiamiesten eurooppalaista verkostoa. Ja lopuksi työskennellä niin, että voidaan parantaa eh, kaikkien tietämistä, tietämystä EUn lainsäädännöstä ja sen toimeenpanosta jäsenvaltioissa. Puheenjohtaja-arvon jäsenet eh, kansalaisten etu on ollut kaiken työni keskipisteessä. Jos minut valitaan uudelleen, minä tulen hyväksymään strategisen, so, strategisen suunnitelman, jossa sanon, että Euroopan oikeusasiamies hakee reiluja ratkaisuja valituksiin, joita on tehty Euroopan unionin toimielimiä vastaan. Hän pyrkii rakentamaan luottamusta vuoropuhelun kautta kansalaisten ja Euroopan unionin kesken ja pyrkii äh, parantamaan standardeja Euroopan unionin toimielimissä. Toivon, että tämä nopea esittely ja minun kirjalliset vastaukseni ovat antaneet teille jonkinnäköisen kuvan siitä, millä tavalla minä pyrin toteuttamaan nämä tavoitteet ja millä tavalla minä haluan antaa äh, kasvot EUlle. Kiitokset ja vastaan mielelläni kysymyksiin. Diamanduros. Eh, Kiitokset, eh, herra Diamandurus. Voimme avata keskustelun. Herra Kronin, ensimmäinen puheenvuoro, olkaa hyvä. Merci, madame la présidente. Kiitos, rouva puheenjohtaja. Hyvää päivää, herra Diamanduros. En aio esittää samoja kysymyksiä, jotka on jo kirjallisesti esitetty. Te kyllä varsin hyvin teitte hyvän yhteenvedon, hyvän synteesin menneestä, mutta kuten teillä on ollut jo useamman kerran mahdollisuus sanoa, niin te olisitte voineet sanoa se, mutta ette ole tehnyt sitä toimikautenne aikana, toimikausienne aikana. Onko teillä uusia tavoitteita toteutettaviksi? Eikö teitä pelota, että tässä tulee vähän liikaa, taas yksi toimikausi lisää? Miten te aiotte parantaa vieläkin yhteistyötä vetomusvaliokuntamme kanssa ja miten te hahmottelette yhteistyön muiden toimielinten kanssa? Kiitos. Grazie, l'onorevole Bossinaro. Bossinaro, olkaa hyvä. Kiitos puheenjohtaja. Niin, herra Euroopan oikeusasiamies, on ilo ja kunnia, eh, että teidät voi toivottaa tervetuloa tulleeksi tänne kuulemistilaisuuteen ja haluan kiittää hyvästä yhteistyöstä eh, vetomusvaliokunnan kanssa. Ja näin kansalaiset tänä päivänä paremmin voivat ymmärtää eron hyvän ja huonon hallinnon välillä. Tämä on tärkeä asia ja tätä on painotettava jatkossakin. Ja kysynkin tässä yhteydessä, oletteko valmiit tekemään kansanne, kansamme yhteistyötä yhteisten mekanismejen kehittämiseksi Euroopan parlamentin ja oikeusasiamien toimiston välillä. Kiitos. Grazie, l'onorevole Ankes. Kiitoksia sitten Ankes. Tisztelt Ombudsman úr, elnézést kérek, hogy bizonyos fokig ismételni fogom magam, de... Pyydän anteeksi, koska tietyssä mielessä ehkä toistan itseäni ja ehkä muitakin. Mutta mitäs nyt on tekeillä. Teidän suullinen esityksenne ja, ja kirjallisesti vastatut kysymykset eivät vastanneet kaikkiin kysymyksiin. Minä en ainakaan saanut vastausta yhteen kysymykseen ja se on elintärkeä minulle. Ja tässä ajattelen kansallisten vähemmistöjen oikeuksia. Ehkä aikaisemmissa puheenvuorossani en sanonut sitä tarpeeksi selveä, selkeästi, mutta meillä on kyllä turvapaikka kysymyksiäkin. Ajatellaan jotakin EU-valtiota ja siellä on laki, joka kieltää jotakin vähemmistöä käyttämästä äidinkieltään. Tämähän on todella räikeä loukkaus yhteisöllisiä oikeuksia vastaan, ellei sitten ihmisoikeuksia oikeuksia vastaan ja yksilön oikeuksia vastauksia. Ja tässä evätään ihmiseltä käyttää perusoikeuttaan. Eli kysymys kuuluu, mitä tämän kanssa voi tehdä? tai toisin sanottuna, minkä ratkaisuvaihdoin voitte kuvitella, jos tällaiseen ihmisoikeusrikkomukseen törmäätte mahdollisella tulevalla toimikaudellanne? Onko mahdollisuus löytää rauhanomainen, ystävällishenkinen ratkaisu, eikä, mutta ettei suljeta silmiä ja olla, olla kuulematta tällaisista törkeistä, karkeista rikkomuksista ja loukkauksista vähemmistöjä vastaan? EUhan on yksi niistä alueista, joiden täytyy todella huolehtia vähemmistöjen oikeuksista kaikessa, kaikessa laajuudessaan. Tämä synnyttää ehkä vielä laajemmankin kysymyksen. Ei tämäkään ole ainoastaan perusluonteista, jos ajatellaan konflikteja, jos ajatellaan oikeuksien puolustamista, mutta koska se liittyy tiukasti EU-hun. Tämähän synnyttää sellaisen tilanteen, että minä minä koen olevani yksin. Minä olen pettynyt EUhun, kun EU puhuu kahdella kielellä joskus. Hyvin usein EUssa hyvin yksityiskohtaisesti ja vahvasti puolustetaan ihmisoikeuksia silloin, kun niitä loukataan kaukana EUsta, mutta sitten kun täällä lähistöllä EUn sisällä ei niistä olla tietääkseenkään eikä kuullakaan niistä, koska ja kun silloin EUlta kysytään, niin silloin EU sanoo, että se on kansallista politiikkaa, me emme saa sekaantua siihen. Mutta mielestäni tämä ei ole oikea tapa toimia. Jos loukataan yksilöiden oikeuksia ihmisten oikeuksia, niin silloin on kyse EUn peruskivestä, siitä mille EU perustuu, turvallisuuteen, ihmis- ihmisoikeuksien kunnioittamiseen perusoikeuksien kunnioittamiseen, kunnioittamiseen. Kysymys kuuluu, miten te voisitte mahdollisesti hallinnoida, löytää ratkaisun tämän tyyppisille oikeuksien loukkaamiselle, kun on kyse vähemmis, kansallisista vähemmistöistä ja miten tämä kahdella kielellä, kahdella tavalla toiminen loppuisi. Minä haluaisin tietää, miten te käytännössä oikeusasiamiehenä aikoisitte puuttua tämän kaltaiseen tilanteeseen. Mikä on kansallista politiikkaa, mikä on EU-politiikkaa tällaisissa konfliktitilanteissa? mikä olisi se paras toimintatapa ja ratkaisuvaihtoehto? Kiitos. Thank you very much. Mr. Uh, Kiitokset. Ähm, herra Diamandouros, kiitos myös selkeästä kertomuksestanne ja siitä, että kerroitte tulevista suunnitelmista, koska tätä olisin ju- juuri kysynytkin, mitä tekisitte toisin, mitä muutoksia äh, aikoisitte käynnistää Lissabonin sopimuksen jälkeen ja niin edelleen. Mutta en enää kysy kysymystä, koska jo vastasittekin tähän. Eli eräs toinen kysymys, jonka nyt esittää, esittäisin, se tuli esiin myös täysistunnossa varsin usein. Öö, kiinnittää huomiota siihen, kuinka on vastattava kansalaisille, mutta on vahinko, jos kansalaiset joutuvat kovin pitkään odottamaan vastausta. Olisiko mahdollista jollain tavalla vaikuttaa tähän kestoon? Miten ajattelisitte tässä asiassa toimia? Sillä tämä kysymys varsin usein esiin nousee. Ja Wallis, olkaa hyvä. Thank you very much. Kiitos herra Demandoro, teidän hyvin selkeästä ja positiivisesta esityksestänne. Minulla on kaksi asiaa, joista haluaisin kysyä. Ensimmäinen, me kaikki tiedämme, että te olette sitoutunut tällaiseen palvelukulttuuriin toimielimissä sekä tämä opas, jonka te olette laatineet. Mutta monet meistä ovat huolissaan silti siitä, että Euroopan unionin kansalaisilla on niin paljon eri paikkoja, minne he voivat eh, kääntyä, he voivat kirjoittaa parlamenttiin, solvittiin, tulla teidän luoksenne, kirjoittaa komissiolle. Tämä on hyvin sekavaa. Ja se, mitä me haluaisimme, on se, että me, voisimme ohjata kansalaiset sinne, mihin he kuuluvat ja että he saavat sieltä vastauksen. Jotkut ovat puhuneet tästä yhdestä luukusta tai, tai portaalista, mitä mieltä te olette. Toisekseen Lissabonin sopimus tuo meille neuvoston, joka on paljon pysyvämpi ja, ja johdonmukaisempi. Neuvosto ei ole ollut mikään avoimuuden perikuva kuluneena vuosina. Miten te aiotte tähän puuttua? Sen lisäksi jäsenvaltioiden parlamentit tulevat jatkossa myös osallistumaan lainsäädäntöprosessiin. Tulet aiotteko te käynnistää mitään erityissuhteita kansallisiin parlamentteihin, jotta voisitte pitää silmällä, mitä siellä on kasvamassa ja kehittymässä vaikka uudeksi Euroopan unionin toimielimeksi? Yeah, thank you very much. Also I will... Kiitos. Kiitos työstänne ja esityksestänne. Ja monet näistä kysymyksistä ovat hyvin samankaltaisia. Lissabonin sopimuksen myötä me saamme kaksi uutta artiklaa, jotka antavat meille enemmän oikeusperustoja parantaa hallintoa toimielimissä. Te puhuittekin siitä, mutta voisitteko te kertoa mahdollisesti konkreettisesti, mitä te aiotte tehdä? Saammeko me uusia asetuksia tai muuta, niin että me voimme pakottaa parempaan hallintoon. Samoin kuin mitä tulee sitten erilaisten virastojen valvontaan. Millä tavalla te vahvistaisitte tätä valvontaa ja sitä, mitä tapahtuu, koska sehän on hyvin lähellä kansalaisia. Koska hyvin usein virasto on juuri se, jonka kansalaiset kohtaavat elämässään. Ole Chichester. Ja Chichester vielä. Olkaa hyvä. Kiitos puheenjohtaja. Niin, herra Diamandoros, onnittelut tästä esityksestä ja kaikista aikaansaannoksista ja selväksi tuli, että mielellään jatkaisitte tehtävässä. Kysyisinkin seuraavaa. E, minkä katsoisitte yhdeksi tärkeimmistä päätöksistä tai toimista e, kaudellanne tähän asti? Ja sitten, mikä yksittäinen päätös tai toimi on sellainen, jota hieman kadutte? Ja kumpaankin kysymykseen liittyen kysyisin myös miksi. Ja sitten kirjallisessa vastauksessa esititte, että israelaisin myöskin seuranta, mitä tulee oikeusasiamiehen toimintaan. En tiedä, eh, tuliko kommenteissanne esiin jo tämä asia. Eh, ehkä voisitte hieman eh, laajentaa tai täsmentää tätä asiaa vielä. Kauntis, olkaa hyvä. Kiitos, rouva puheenjohtaja. Ihan viimeiseksi europarlamentissa, kun me tutkimme Palja Delikin mietintöä, joka kuuluu meidän sarkaamme, niin me pystymme Diaman myös perehtymään herra Diaman Duroksen toimikausiin ja haluan kiittää häntä hänen tekemästään työstä, mutta kuitenkin nyt nousee esille muutamia kysymyksiä Hänellä on pitkä kokemus. Teillä on pitkä kokemus, mutta mitä, mitkä ovat teidän kokemuksenne kansallisilta ja alueellisilta oikeusasiamiehiltä? Minkälaisissa yhteyksissä olette heihin? on, te olette myös sanoneet, että pitää parantaa tätä palvelukulttuuria eurooppalaisissa EUn toimielimissä. Tämähän ei ole mikään helppo tehtävä, kun on kyse toimielimistä, jotka ovat monimuotoisia, monirakenteisia, vaikeasti hallinnoitavia, eivät ole kaikki, johon kaikki henkilöt eivät ole valittuja virkoihinsa. Onko tässä nyt kyse siitä, että puolustetaan enemmän kansalaisten oikeuksia, mutta jos näin on, niin kansalaistenhan täytyy tietää niistä enemmän. Mutta Lissabonin sopimus ja perusoikeusasiakirja on vähän hämärää, vaikeasti luettavaa tekstiä kansalaisille. Miten kansalaiset voisivat perehtyä näihin sopimuksiin paremmin, jotta he tietäisivät, miten he itse voivat myös paremmin puolustaa oikeuksia. Kiitokset. Vielä seuraava puhe. Jedna parakulthissa kiego. Diamanduroksella. Kiitos Diamandurokselle. Minä voin myös <clears throat> yhtyä tähän paljon deliksi mietintöön. Ja jos tehdään yhteenveto teidän toimikaudestanne, niin se on kyllä loistava. Se on hienoa työtä. Huomenna alkaa uusi aikakausi Euroopan unionissa. Lissabonin sopimus astuu voimaan, mutta se ei tule olemaan helppo tie. Vaikeuksia tulee olemaan. Myös täällä parlamentissa tulemme törmäämään tähän realiteettiin. Mutta myös muut toimielimet joutuvat ehkä muuttamaan työskentelytapojaan. Ja tämä pätee myös oikeusasiamiehen virkaan. Ö, varmasti monis pitää puuttua moniin asioihin ja tehokkaasti. Oletteko te ajatelleet, mit, millä tavalla voitaisiin täsmällisemmin tehdä oikeusasiamiehen virasta vähän toimivampi, tehokkaampi, pätevämpi ajatellen Lissabonin sopimusta, ettei tässä olisi kyse vain yksilöiden toiveista tai kohteliaisuudesta. Kiitokset. Ja sitten herra Demondurus, voitte vastata ja sen jälkeen käsittää kysymykset. Grazie de nuovo. Kiitokset toistamiseen. Madame Gruny, ah, je vous remercie beaucoup pour vos... Rouva Gruny, kiitän teitä paljon teidän kommenteistanne. Rouva hyvä, on aina hyvin vaikea vastata kysymykseen, että yritänkö tehdä liikaa vai haluanko tehdä liikaa. Enhän minä olisi ehdokkaana, jos olisin sitä mieltä, että minulla on liikaa töitä edessäni odottamassa. Kuusi vuotta olen ollut tässä toimessa ja minulla on ollut mahdollisuus jo kertoa teille aiemmin, ihan äskettäin mehän tapasimme, niin mi- minä haluan luoda luottamukselliset suhteet oikeusasiamiehen viran ja muiden toimielinten ja kansalaisten välille. Tämä on pitkä, vaikea ja prosessi ja vaativa prosessi. Jos parlamentti valitsee minut uudestaan oikeusasiamiehen virkaan, niin se on minulle suuri kunnia ja silloin minä voin syventää sitä työtä, minkä olen jo aloittanut. Te kysytte suoraan minulle, että eikö olisi jotain muuta, mitä minä haluaisin tehdä. Tämä Äh, vai onko, onko, te, onko teillä jokin ainut asia, mitä te haluatte tehdä? Minä haluan puhua rehellisesti, vastata teille ihan suoraan, mitä tulee siihen, että haluaisin lähentää kansalaisia meidän toimielimimme. Minä haluaisin informoida kansalaisia heidän oikeuksistaan. Se on suunnaton tehtävä, mutta se on kyllä vaivan arvoinen. Se vaatii paljon työtä, ponnistelua, voimia ja minä olen kyllä aivan valmis tähän tehtävään. Siitähän on lukematon määrä variantteja, miten voi lähestyä kansalaisia, miten voi päästä tavoitteisensa. On suuria linjauksia, suuria akseleita, joita oikeusasiamiehen pitäisi seurata, mutta, mutta ei saa myöskään levittää työsarkaa liian laajalle. Meidän täytyy myös paneutua huonoon hallintoon, paneutua avoimuuteen. Meidän täytyy poistaa sieltä hyvät, äh, huonot toimintatavat, ja, mutta meidän täytyy myös löytää hyvät toimintamekanismit. Jos yritän nyt vielä vastata tähän teidän kysymykseenne, minä olin aina ollut sitä mieltä, että yhteistyö, jonka olen pystynyt luomaan teidän valiokuntanne kanssa jo vuosien saatossa, on ollut erittäin hedelmällistä ja merkittävää. Minä olen sanonut tämän jo aiemmin. Huomenna Lissabonin sopimus astuu voimaan – se on suunnattoman tärkeää Euroopan parlamentille, mutta myös Euroopan oikeusasiamiehelle, EUn oikeusasiamiehelle. Euroopan parlamenttihan voi tästä hyötyä mahdollista yhteistyötä paremmaksi kansallisten parlamenttien kanssa. Minullahan on jo hyvät verkostot yhteistyöstä kansallisten ja alueellisten oikeusasiamiesten kanssa. Minä äh, olen ajatellut myös lähentyä enemmän kansallisia parlamentteja. Joko, joko oli sitten kyse Euroopan asioiden valiokunnasta tai vetomusvaliokunnasta, minulla on paljon kollegoja, joiden puoleen voin kääntyä. Voimme hyödyntää tätä tilannetta, minun hyviä verkostoja, hyödyntää Lissabonin sopimuksen voimaan astumista. Mutta minä luulen, että minulla on paremmat valmiudet onnistua parhaimmat mahdollisuudet onnistua, jos tämä vetomusvaliokunta tukee minua ja jos me jatkamme hyvää yhteistyötä. Totta kai yhteistyökysymys muiden kanssa, jos muut ovat alueellisen tason ja kansallisen tason kollegoja, niin silloin minä pyrin hyödyntämään Lissabonin, Lissabonin sopimusta, jotta voimme hyödyntää tätä EUn alueella olevaa kokonaisvaltaista oikeusasiamiesverkostoa. Ainakin parantaa sitä, mitä olemme tähän asti pystyneet jo tekemään. Tämä on kiehtova, kiehtova tehtävä. Se on minulle lähinnä intohimoinen tehtävä. Minä olen sitoutunut tähän tehtävään, koska mielestäni siinä ei ole rajoja. Aina voi keksiä keksiä uusia lähestymistapoja, uusia toimintatapoja. Mielestäni se on kiehtovaa. Ja kansalliset, kansallisen tason kollegani ovat aina reagoineet hyvin innostuneesti ja hyvin suoraan, välittömästi ja ovat tarjonneet parhaita mahdollisia yhteistyömuotoja. Ja äh, näin ollen minä sitoudun siihen, että pyrin vielä parantamaan ja syventämään tätä tekemääni työtä. Sir, uh, Mr. Bolsonaro, I, uh, I will answer your question very... No niin, ja sitten uh, vastaan suoraan seuraavan kysymyksen. Eli yhteiset mekanismit, niiden mahdollisuudet. No niin, ensinnä on todettava sen verran, että itse uh, oikeusasian miehenä ja edeltäjäni myöskin hyödynsivät ö, kovasti parlamentin tukea ja varsinkin tämän valiokunnan esittämää tukea toimilleen. Ja tästä ö, on hyvä jatkaa, eli ö, lisätään, syvennetään yhteistyötä. Eli Lissaboni on tärkeä ö, kehitysaskel tässä myöskin. Oikeusasiamies Euroopan oikeusasiamies voi eri tavoin tehdä yhteistyötä kansallisten tahojen oikeusasemisten kanssa. Olemme esimerkiksi päätseet siihen, että kansalliset oikeusasiamiehet voivat esittää pyyntöjä Euroopan oikeusasiamiehelle, jos esimerkiksi on epäselvyyksiä EU-lainsäädännön suhteen. Näiden kysymysten määrä on lisääntynyt viime vuosina ja se syvenee entisestään, koska Lissabonin myötä on mahdollista avata toisaalta parlamentin väliset yhteydet. Eli minulla on mahdollisuus nyt kääntyä kansallisten kollegoini puoleen ja pyytää heitä olemaan yhteydessä oman parlamenttinsa. Eli tällä tavalla saadaan tällainen elävämpi yhteys aikaan. Ja näin myöskin kansalaisten huomio saadaan kiinnittymään näihin toimiin enemmän. Mitä näihin mm, pyyntöihin tulee, niin olemme hyödyntäneet olemassa olevia verkostoja Meillä on olemassa keskustelufoorumi, jota olemme hyödyntäneet tiedottaaksemme kansallisen tason kollegoja. Tällainen aloite on tehty esimerkiksi siitä, voitaisiinko perustaa ähm, potilaiden ähm, oikeusasemies. Kuitenkin terveyskysymykset ovat aluetason ähm, kansallisvaltiotason oikeusasiamiehen vastuulla. E, hieman askarrutti joitain tahoja se, että Euroopan oikeusasiamies jollain tavalla tulisi tässä kuvaan mukaan, mutta kuitenkin e, selvitimme sitä, että e, haluttaisiin vain parantaa synergiaetuja, saataisiin asiat paremmin selvitettyä kehittyä ja näin saataisiin ja päästäisiin eroon mahdollisista huolenaiheista, joita vielä joillain oli. Eli vastauksena voisin esittää sitä, että en katsoisi tarpeelliseksi yhteistä mekanismia, mutta katsoisin, että olisi tärkeää eh, lisätä, laajentaa olemassa olevia mekanismeja ja hyödyntää olemassa olevia ja Lissabonin mukanaan tuomia mahdollisuuksia riittävän hyvin, jotta tällaiset eri mm, tasot, yhteydet ja yhteydet eh, eri eh, parlamentaarikoihin ja myöskin eri maiden oikeusasiamiehen toimisi siten, että saataisiin synergiaetuja, jotka hyödyttäisivät kansalaisia. Ms. Hankis, um, I wish to thank you for your question. Herra Hankis, eh, kiitos teillekin kysymyksestänne. Olen täysin tietoinen ongelmasta, jonka nostitte esiin. Omassa maassanne on olemassa vähemmistöjen oikeusasiamies. Olen ollut herra Kaltenpahin kanssa varsin lähessä yhteistyössä silloin, kun hän tätä tointa hoiti. Ja olen törmännyt myöskin äh, tilanteeseen, jossa nimenomaan äh, vähemmistöön tilanne on ollut kovasti esillä tällä alueella. Eli olen asiasta tietoinen ja oikeusasiamiehenä, äh, jos minut valitaan, tulen asian esiin nostamaan niin hyvin kuin mahdollista. Eli olen hyvin tietoinen ja huolissani tästä tilanteesta. Tämän lisäksi vielä pari seikkaa, jotka haluaisin sanoa. Euroopan oikeusasiamiehinä Mm, olen saanut paljonkin valituksia vähemmistöihin liittyen. Useimmiten tällöin puhutaan varsinkin romaniväestön oikeuksien loukkauksista. Ja sitten oikeudellisesti suurin onkalu tässä on se, että nämä ovat kysymyksiä, jotka ovat oman mandaattini ulkopuolella ja äh, tällöin äh, asiat siis kuuluu kansallisen oikeusasiamiehen toiminnan piiriin. Mutta jos vähemmistöistä puhutaan laajemmasti, eli siis äh, herkistä väestöryhmistä, ei pelkästään etnisistä väestöryhmistä, niin tällöin oikeusasiamies voi laajastikin toimia, ei pelkästään kun puhutaan esimerkiksi mm, ikäsyrjinnästä, mutta myöskin kun puhutaan esimerkiksi, ja tässä kehittelinkin erään tärkeän aloitteen aiheena, lapset, joilla on erityistarpeita, erittäin tärkeä ja moraalisesti varsin räjähdysaltis asia. Olen työstänyt tätä ja erityisraportin äh, esittänyt valiokunnalle tästä aiheesta. Olen myöskin käynnistänyt tutkinnan ja julkisen äh, konsultaation äh, liittyen vammaisryhmiin, varsin laaja kohderyhmä Eli aloitteita olen jo tehnyt monia, ja tämä on osoitus siitä, että oikeusasiamies on kovastikin kyllä kiinnittänyt huomiota eh, mm, haavoittuvaisten väestöosien tilanteeseen, siis oman mandatinsa puitteissa kuitenkin. Ja vastauksena kysymyksenne voisin sanoa, että olen valmis tekemään yhteistyötä minkä tahansa instituution kanssa tässä parlamentissa, valiokunnassa tai sitten eh, kansallisen tason kollegoiden suuntaan, jotta nämä eh, kaksoistandardit saadaan hoidettua parhaalla mahdollisella tavalla. Mutta kuitenkin määritelmien mukaisesti oli nimenomaan vastaamassa yhteyksistä EU-toimielimiin. Hyvä herra, olkaa hieman ytimekkäämpiä, lyhyempiä puheenvuoroissanne, koska tässä on jo vähän ylitetty nämä ajat ja catch the aikin on vielä tulossa. Kiitos puheenjohtaja. Niin, tässä on nyt tämä ongelma, kun akateemikko rupeaa puhua, puhumaan oikeusasemiehen sisältä. No niin, yritän nyt ö, ähm, pysyä näissä aikarajoissa. Eli sitten käsittelyajat. Ö, olen pyrkinyt niistä kiinni pitämään. Ja niin kuin totesin, yksinkertaisten käsittely kestää kolme kuukautta ja 23 kieltä tulee kuvan mukaan myöskin. Pyrin kyllä leikkaamaan taikoja ja teen henkilöstön kanssa työtä, jotta saataisiin vastausaikoja lyhennettyä. Ja toivottavasti tässä onnistumme. Ja Roa Volis, no nyt tässä on vähän paineita, kun puheenjohtaja äsken hoputti, mutta yhteinen osoite tähän suuntaan kyllä haluaisimme mennä ja olemme ajatelleet tällaisen yhteisen ohjeiston luomista, eli saataisiin aikaan uusi eh, nettisivusto ja sitten näistä ohjeista voitaisiin hyötyä e, ja estettäisiin e, se, että henkilöt väärältä taholta apua hakisivat. Eli tämä on huomioitu ja Europe Directin kanssa myöskin olemme yhteydessä. Eli tämä puhelinvastausjärjestely, e, eli jos ihmiset kysyvät, on mahdollista saada suora vastaus kysymykseen ja ei mitään hankaluuksia synny. Mitä sitten tulee näkyvyyteen ja Lissabonin sopimukseen? No niin, henkilökohtaisesti nimenomaan voin todeta, että pyrittiin suurempaan avoimuuteen neuvoston puolella ja jos minut valitaan, niin ilman muuta pyrin hyödyntämään Lissabonin mukanaan tuomista uusista mahdollisuuksista, ja jotta tämä valiokunta voisi avoimemmin olla yhteydessä neuvoston suuntaan ja tällä tavalla vaikuttaa asioiden kulkuun. Ja viittasinkin jo siihen, kuinka hyödyntäisin Lissabonin tuomia mahdollisuuksia kansallisten parlamenttien osalta ja tämän asian aion systemaattisesti ottaa ohjelmaan. Ja sitten seuraava kysymys. Ymmärrän kysymyksenne, mutta niihin ei ole helppoa vastata nopeasti. 298 yhteisön toiminnasta on artikla, joka saattaisi olla pohjana, kun hyväksytään lakia hyvän hallintotavan lainsäädäntöä. Olen valmis tekemään yhteistyötä tämän valiokunnan kanssa ja on erittäin tärkeää, että valiokunta ja oikeusasiamies tekevät hyvää yhteistyötä. Näin taataan parhaat lopputulokset kansalaiselle ja tämä lainsäädännöllinen hanke eh, tuntuu hyvältä ehdotukselta. Ja sitten kuinka valvontaa voidaan parantaa? Uskoisin, että eh, se onnistuu vain parantamalla oikeusasiamiehen ponnisteluja. Ja niin kuin jo totesinkin, jos minut uudelleen valittaisin, niin aion kiinnittää huomiota enemmän nimenomaan toimielinten suuntaan, virastot mukaan lukien ja tällä tavalla nimenomaan tätä palvelukulttuurin käsitettä haluan erityisesti painottaa ja että tulee olla lähemmissä yhteyksissä kansalaisiin päin. Ja sitten herra Chisosta, kiitos teillekin kommenteista ja kysymyksistä. Parhain päätökseni vaikuttaisi siltä, että yksi parhaista päätöksistä, niin en nyt ehkä sanoisi paras, no, asia liittyi eh, lapsiin, joilla on erityisiä tarpeita. Minun oli eh, mahdollista ottaa esille eräs sosiaalisesti erittäin tärkeä kysymys, eli eh, koulutuslapset, erityiset tarpeet ja näihin liittyen siis nämä painottaa näitä tärkeitä asioita ja näin saada oikeudellista taustaa hoidettua näiden kysymysten osalta. Ja sitten mitä katuisin eniten No, ehkä teille syntyy vaikutelma, että en vastaisi, halua vastata tähän, mutta minulla on useampikin kuin yksi asia, jota kadun. Esimerkiksi kadun sitä, en onnistunut selvittämään selkeästi kantaani tälle parlamentille esimerkiksi, mitä tulee jäsenten korvauskysymyksen, vaikkakin kysymys oli erittäin tärkeä, sillä parlamentti pyrki suuremman avoimuuden suuntaan. Sitä ilman muuta tuen. Mutta tässä oli oikeudellisia kysymyksiä, joita en pystynyt kunnolla selvittämään ja pahoittelen, että näin kävi. Ja sitten kuinka institutionalisoida seuranta? No kerroinkin jo siitä, kuinka tämän asian haluaisin hoitaa, mutta selvää on, että hyödyntäisin henkilöstövaroja enemmän yhteyksiin kansallisten tahojen suuntaan ja myöskin eri toimielinten suuntaan. No niin, eiköhän tässä nyt ollut kaikki hyvä puheenjohtaja. Yksi, yksi vastaus vielä, mutta mahdollisimman lyhyesti. Niin, kerroinkin jo, miten aiomme tehdä yhteistyötä kansallisten ja aluetason oikeusasemisten kanssa, mutta kerron vielä hieman lähemmin siitä, kuinka tätä yhteistyötä voitaisiin parantaa. Ensinnäkin tämä kansalaisten lähellä oleminen. Tästä jo puhuinkin ja katsoisin, että olisi tärkeää tehostaa ponnisteluja, kun puhutaan oikeusasiamiehen ja kaikkien muiden instituutioiden välisistä yhteyksistä. Esimerkiksi voisin olla jatkuvasti yhteydessä komission jäseniin, valiokuntien jäseniin ja vahvistaa näitä yhteyksiä niin kuinka kansalaiset sitten saisivat paremman kuvan omista oikeuksistaan. Lissabonin sopimuksen myötä ja kansallisten parlamenttien toiminnan kautta tämä on mahdollista. Minä voisin lopettaa sanomalla, että minulle Lissabonin sopimus avaa uusia näkymiä ja olen erittäin iloinen voidessani lähteä tut- sille tielle, jos minun toimikauteni uusi. Kiitos. Eh, ja sitten catch the kysymykset Herra, olkaa hyvä. Kirja Διαμαντούρο, θέλω να σας συγχαρώ για τα... Herra Diamanduros, onnittelen teitä kaikesta siitä, mitä olette saaneet aikaan tähän mennessä. Haluaisin myös onnitella teitä ihan toisesta syystä. Teidän vastauksenne ovat olleet hyvin kattavia ja olette, olette hyvin avoin, suora ja rehellinen. Nyt kaksi asiaa. Kun te vastasitte siihen kysymykseen, mitä eurooppalaisten toimielinten tai EUn toimielinten pitäisi tehdä, kun halutaan tarjota parempia palveluja kansalaisille, te mainitsitte kuusi asiaa, joista poimin kaksi. Ensiksikin se, että kansalaisia täytyy informoida heidän oikeuksistaan ja siitä, miten he voivat itse itseänsä puolustaa. Toiseksi miten tarjotaan selvityksiä ja selityksiä kansalaisille heidän omilla kielillään tai kielillä, joita he ymmärtävät. Tämä on erittäin tärkeää, kun puhutaan teidän työstänne, niin totta kai silloin voidaan myötä vaikuttaa siihen, että, että levitetään eurooppalaista ajatusta, jos voin käyttää tällaista vertausta tehän olette, minä kiitän teitä vielä teidän vastauksistanne. Minä toi, panen paljon toivoa teihin. Na δηλώσω και εγώ Minä omasta puolestani haluaisin nyt sanoa kollegojen kuullen tässä valiokunnassa, että mm, minä olen työni puitteissa saanut mahdollisuuden törmätä ehkä tiettyihin rajoihin, kun me teimme siis vuonna 2008 raporttia tästä oikeusasiamiehen työstä. Minä olen ehkä törmännyt joihinkin puolueellisuuksiin. Minut nimettiin tähän tehtävään – tekemään arviota toisesta eurooppalaisesta toimielimestä. Ja vasta nyt minä voin sanoa, kuinka ylpeä minä olen siitä, että minulle annettiin tehtäväksi suorittaa tämä työ, koska se on kovin vastuullinen. Te puhuitte tutkimuksesta, joita käynnistäisitte omasta, käynnistäisitte omasta aloitteestanne ilman, että puututte mihinkään valituksiin. Mitkä valitukset voisivat olla tällaisten tutkimuksen kohteena? Minä kiitän teitä siitä, että näistä kysymyksistä. Hyvä, että valaistus on näin heikko, ettei kukaan nähnyt kuinka punastuin, kun kuuntelin kaikkia näitä äskeisiä puheenvuoroja. Vastaakseni ensimmäiseen kysymykseen minä haluaisin kertoa omasta kannastani. Totta kai voi odottaa oikeusasiamieheltä, että hän on rehellinen ja että hän puhuu avoimesti ja suoraan. Minä pyrin toimimaan sillä tavalla, että vastaan näihin toimenkuvalleni asetettuihin vaatimuksiin. Mitä tulee sitten selkokielen käyttämisestä, Mielestäni oikeusasiamiehen pitää pystyä viestittämään, kommunikoimaan eurooppalaisten kanssa heidän ymmärtämillään kielillä. Sen takia minä yritän yksinkertaistaa kielenkäyttöä, puhua sillä tavalla yksiköissäni, niin, että minut ymmärretään ja myös viestittää tätä muille. Minä kiitän teitä tästä kommentista. Nyt siihen, mitä Rova Paljadelli sanoi. Mitä tulee näihin aloitteisiin tutkimuksista tai tutkimuksesta? Se on erittäin kallisarvoinen työväline oikeusasiamiehen kädessä. Sitä täytyy käyttää hyvään tarkoitukseen ja olla varma siitä, että, että käsitellään tärkeitä, merkittäviä asioita EUn kannalta – Systeemiset ongelmathan esiintyvät joissakin tietyissä toimielimessä tai mm, jos on kyse erittäin vakavasta ongelmasta, vaikka se ehkä käsit, koskettaisi yhtä ainoata henkilöä. Olen omalta osaltani pyrkinyt käyttämään tätä työvälinettä sillä tavoin, että voisin korostetusti tuoda esille systeemiset ongelmat ja näin voisin ohjata palvelun hyvään suuntaan. Missä fuori tempo dall'onorevole Harkin? No niin, Harkin on pyytänyt puheenvuoron. Tässä on vielä kaksi minuuttia aikaa. Jos mahdollista, niin herra Harkin voi käyttää minuutin puheenvuoron ja minuutti vastausaikaa, jotta pysytään aikataulussa. Herra no, Harkin, olkaa hyvä. Be very brief. First of all... Kiitos. Ensinnäkin anteeksi, että en ollut täällä koko aikaa se ei ollut tarkoitus, ei ollut tarkoitus olla epäkohtelias, mutta kuten tiedetään, täällä on paljon asioita, joita on käsiteltävä yhtä aikaan. Haluaisin myös kommentoida sitä, äh, että te otitte täällä asian esiin liittyen siis äh, meppien äh, palkkioihin. Olen ihan iloinen sitä, että te otitte sen esiin. Tämä on asia, joka on ollut vaikea, mutta tämä oli mielestäni positiivista kuitenkin. Te mainitsitte ei ainoastaan se, että puhutte ihmisille heidän omalla kielellään, italiaksi tai kreikaksi, vaan kielellä, jota he ymmärtävät. Ja se on todella tärkeää, koska EUn kansalaiset eivät tiedä eroa toimielinten kesken, eivätkä tiedä kuinka ne toimivat, joten tämä on minun mielestäni ratkaisevaa. No niin, minuuttini varmaan menikin jo. Mutta kysymykseni oli että tiedän, että te olette menneet jossain määrin tuohon suuntaan, mutta onko teillä vielä muita ajatuksia siitä, millä tavalla varmistaa se, että kansalaiset todella ymmärtävät vastaukset ja että noissa vastauksissa ei luvata kansalaisille enempää kuin mitä voidaan toimittaa? Thank you very much. I, I appreciate your Kiitos kommenteista ja kiitos, että kommentoitte myös tätä korvauskysymystä. Mitä tulee esittämään kysymykseen, niin voisin sanoa seuraavaa. Hyvän hallinnon osalta eh, mielenkiintoinen asia on se, että eh, sille ei loppua ole ja tämä tarjoaa varsin suuret eh, aktiiviset toimintamahdollisuudet. Ymmärrän varsin hyvin, että mihin olemme päässeet jo, mutta ymmärrän, kuinka paljon innovatiivisuutta ja mielikuvitusta kansalaisten etujen ajamiseksi vielä voi hyödyntää, ja näin aionkin toimia. Kiitos myös huomiosta, että on oltava varovainen eh, liiallisten odotusten ja sitten toisaalta saavutusten välillä. Minut eh, tunnetaan yleensä nimenomaan eh, toisinpäin, eli joskus, jos mahdollista, lupaan mieluummin vähän liian vähän ja sitten toteutan enemmänkin, ja näin nytkin. Mutta kiitos kommentista. Ja aion käyttää jälleen yksinkertaista kieltä ja vain taivas on rajana sen suhteen, miten asioita lähestyy, eli varovaisesti kyllä, mutta toisaalta mielikuvitusta käyttäen ja aktiivisesti. Kiitos. Ja Mr. Diamanduro. Kiitokset herra Diamanduros. Näin voimme toivotella teille näkemiset ja sitten siirrymme viimeisen ehdokkaan pariin. Herra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 Uh, we welcome Mr. Monet. Toivotamme herra Monetin tervetulleeksi. Ja hän saa puhua 15 minuuttia.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 Kiitos rouva puheenjohtaja, että annatte minulle mahdollisuuden teidän edessänne, eh, valiokuntanne edessä esitellä ehdokkuuteni. Se on minulle suuri kunnia. Minä teen tämän kolmella kielellä. Las líneas de fuerza. Minun ehdokkuuteni keskeisin linja on se, että minä haluan uudistaa tätä minä haluan katsoa uusin tuorein silmin tätä Euroopan oikeusasiamiehen virkaa ja tointa ja tarjota uusia ajatuksia tälle toimielimelle, ottaa mittaa uusista haasteista, johon tullaan törmäämään. Toinen ominaispiirre toimessani on se, että minä haluan tehdä tästä hyvin ammatillista. Minä olen Belgiassa toiminut tässä virassa jo, minä olen eri, siis tässä ammattilainen. Vuodesta 1997 vuoteen 2005 on ollut Belgian oikeusasiamies nyt, ja nyt olen Bryggen Eurooppa, Eurooppa-kollega kollegiossa opettajana. Eli nämä ovat olleet erittäin hedelmällisiä mahdollisuuksia sovitella konflikteja koulutukselta. Olen juristi, eli tunnen hyvin yhteisöoikeuden sekä periaatteessa että käytännössä, ja tiedän, että se on keskeistä tässä oikeusasiamiehen toimessa. Juristina minä olen aina kehitellyt ajatusta, että täytyy oikeuden olla ihmisen palveluksessa, eikä päinvastoin. Se on keskeinen ajatus. Se on hyödyllinen ajatus oikeusasiamiehen toimessa, koska monissa EUn maissa se on lakisääteinen velvollisuus, ehkä, ehkä joko, jopa perustuslaillinen velvollisuus olla juristi, jos haluaa harjoittaa tätä tointa. Neljäs linjaus on se, että, että täytyy perehtyä hyvin kaikkiin toimielinten agendoihin – ja minä haluan olla yhteydessä Strasbourgiin, Luxemburgin, Brysseliin, Kööpenhaminaan, ylt, joka puolelle Eurooppaan, kaikkiin eri virastoihin, Europe Aidin, kaikkiin mahdollisiin virastoihin. Minä olen myös julkaissut artikkeleita EU-sta, sen virastoista, toimielimistä, miten ne toimivat. Viides ominaispiirre on se, että minä puhun viittä EUn kieltä. Se on tietysti etu. Se on myös onni minulle itselleni. Minä Voin omassa maassani myös puhua kahdella kielellä jatkuvasti. Mielestäni se on todella etu hyöty ja se myös ilmentää meidän kunkin identiteettiamme, mitä kieltä me puhumme, koska kielihän on keskeinen elementti. Sen täytyy olla myös EUn keskiössä ja näin ollen meidän täytyy ajatella, että tämä oikeusasiamiehen virka on sellainen, jossa tämä henkilö on jatkuvasti yhteydessä kansalaisiin. Viimeisin linjaukseni tai erityispiirteeni on se, että minä olen aika nuori, voisin sanoa näin, olen 49-vuotias, mutta olen kuitenkin ehtinyt hankkia kokemusta. En ole ihan vihreä tässä mutta minä pystyn myös ottamaan mittaa uusista haasteista. Minulla on hyvä työkyky, pystyn tekemään paljon työtä. Se on tämmöinen keski-ikä kahden sukupolven välissä ja se on myös tärkeää, jos ajatellaan EU-ta, EUn kansalaista, kansalaisia, miten he mieltävät EUn. Minun käsitykseni oikeusasiamiehen työstä on se, että oikeusasiamiehellä täytyy olla tärkeä rooli muun muassa siinä, että vahvistetaan demokraattista valvontaa EU:ssa. E ja täytyy olla, hänen täytyy olla tavallaan se oven vartija, että kansalaisia ei kohtaa ähm, tämmöinen äh, lainsäädännön äh, häilyvyys. Ja on erittäin tärkeää, että me demokratisoimme Euroopan unionia. Ja te tiedätte varmasti paremmin kuin minä, mutta Euroopan parlamentti on kuitenkin se toimielin, jolla on kaikkein voimakkain legitimiteetti. Ja voisi sanoa, että oikeusasia miehen täytyy voida tuoda tätä demokratiaa toimielimiin. Toinen asia, mistä olen vakuuttunut, on se, että oikeusasiamiehen täytyy äh, hoitaa kolme tärkeää asiaa hallintoon Euroopassa. Yksi niistä, ensimmäinen niistä on avoimuus. Avoimuuden täytyy olla EUn äh, yksi tärkeimpiä asioita. Tämän täytyy, avoimuuden täytyy näkyä kaikissa EUn toimielimissä ja virastoissa, ja sen täytyy olla oikeusasiamiehen huippuprioriteetti. Ja vastuu on myös tärkeä asia. Vastuu ja avoimuus täytyy näkyä Euroopan tasolla. Avoimuuden täytyy vahvistua, kuten jo sanoinkin. Täytyy huolehtia tietynlaista tasapainosta. Ja kolmas erittäin tärkeä asia on tietynlainen palvelukulttuuri. Palvelukulttuurin periaatteen täytyy olla perustavaa laatua oleva lähtökohta. Sen täytyy olla Euroopan hallinnon ydin ja sen täytyy näkyä jokaisen hallintovirkamiehen työssä. Ja oikeusasiamiehen täytyy myös vahvistaa perusoikeuksia EU:ssa ja ja nyt eh, varsinkin kun on tullut tämä uusi EUn eh, perusoikeuskirja, täytyy huolehtia siitä, että ei syrjitä ihmisiä eri syistä, eh, vammaisia, ja muita tällaista, ettei mitään syrjintää esiinny. Se on mielestäni erittäin tärkeää. Ja nämä ovat asiat, jotka, jos minä olisin oikeusasiamies, jotka ottaisin vakavasti mukaan. Neljäs elementti oikeusasiamiehellä on se, että oikeusasiamiehen täytyy olla tavallaan tällainen uudistusten lähde millä tavalla voidaan parantaa EUn toimielimiä ja virastoja. Oikeusasiamies voi tehdä tähän ehdotuksia. Ehdotuksia myös esimerkiksi virkamiesten koulutuksesta, ja sillä tavalla myös, millä tavalla tämä kaikki integroitaisiin paremmin koko hallintojärjestelmään. Ja meidän täytyy myös kouluttaa Ähm, virkamiehiä näkemään, mitä tapahtuu. Ja sitten vielä lopuksi, rouva puheenjohtaja, minusta oikeusasiamiehellä voi olla hyvin tärkeä rooli, kun äh, vähennetään kuilua toimielinten ja kansalaisten keskellä. Meidän täytyy työskennellä kovasti, meidän täytyy olla objektiivisia. Ja äh, minä uskon, että me voimme auttaa kansalaisia ja EUta löytämään toisensa. Mutta EUn virkamiesten äh, täytyy myös olla tavallaan tajuta enemmän se, että he ovat ikkuna EU-hun. Ja heidän täytyy tehdä parhaansa vähentääkseen tätä kuilua toimielinten ja ihmisten välillä. Heidän täytyy myös tehdä yhteistyötä muiden EUn toimielinten kanssa niin, että parannetaan toimielinten ja EUn kuvaa kansalaisten silmissä. Haluaisin nyt äh, siirtyä myös konkreettisiin ehdotuksiin ja toimiin. Ne keskittyisivät äh, ennen kaikkea parempaan EUn hallintoon. Ensimmäinen niistä olisi siis se, että äh, olisi tällainen, olisi säännöt hyvästä hallinnollisesta käytännetavasta. Ja että todellakin toimitaan sen mukaan. Toinen asia olisi siis se, että kehitetään yhteiset hallinnon käytännössäännöt. Ja sen vuoksi puhuisin todellakin toimielinten välisestä sopimuksesta ja vuoropuheluksesta, joka koskisi sitten kaikkia toimielimiä ja virastoja. Ja minä haluaisin myös, että laajennetaan huonon hallinnon käsitettä ja vahvistetaan hyvän hallinnon konseptia. haluaisin myös, että meillä olisi tällainen hyvän hallinnan virkamies tai valvoja. Ja sen vuoksi olin erittäin tyytyväinen tästä Cashmanin mietinnöstä. Muutamat äh, valiokunnat ovat toimineetkin nimenomaan tähän suuntaan ja ovat ajatelleet ihan sama asia. Ei minusta tällaista tarvittaisi jokaisen toimielimeen. Ja sitten vielä lopuksi. Euroopan oikeusasiamiehen täytyy valvoa sitä, että toimeenpannaan EUn perusoikeuskirja, kuten tuossa aikaisemmin sanoin, ei siitä sen enempää, vaikkakin perusoikeuskirja on minulle hyvin tärkeä. Toinen joukko toimia ja ehdotuksia liittyvät äh, tarpeeseen parantaa EUn oikeusasiamiehen palveluita. Hän kertoi teille hieman lukuja. Vuoden 2003-2008 28,5 prosenttia enemmän valituksia on tullut. Jos me katsomme, miten paljon hallinnollisia hallituksia on tähän samana aikana tullut, niin nousu on ollut 15 prosenttia. Ja jos me ajattelemme sitten, kuinka paljon näitä valituksia on tullut per capita, niin nousu on ollut vain äh, vajaan prosentin. Ja se, mitä oikeusasiamies on tehnyt tätä tutkimuksia, niin se on vähentynyt 16 prosentilla. Samanaikaisesti oikeusasiamiehen budjetti on noussut 48 prosentilla. Tämä merkitsee hyvin selkeästi, että meidän täytyy hyvin paljon laajemmin tehdä tietäväksi kansalaisille heidän oikeutensa käyttää oikeusasiamiestä. Joten sen vuoksi minä tekisin tässä kampanjoita kansalaisten suuntaan, mutta myös eh, muiden tällaisten välittäjien suuntaan. Minä eh, ottaisin läheisemmät suhteet mediaan muun muassa sen vuoksi, että median kautta eh, tämä on helppoa kertoa tätä kansalaisten oikeutta käyttää oikeusasiamiestä. Kävisisin paljon myös seminaareissa ja käyttäisin myös Euroopan oikeusasiamiesten valtuuskunnan verkostoa. Tämähän ei maksaisi mitään sen vuoksi, että tässä olisi kysymys yhteistyöstä komission kanssa, parlamentin infotoimistojen kanssa ja muiden Euroopan unionin tiedotustoimistojen kanssa. Ja ehdottaisin myös parlamentille, että hallinnolliset päätökset väkisten, niissä olisi mukana aina kansala- viittaus kansalaisen oikeuteen valittaa oikeusasiamiehelle. Mutta kun puhutaan tästä oikeusasiamiehestä, niin meidän täytyy liittää tähän myös se, että kansalaisia ohjattaisiin paremmin näiden valitusten tekemisessä. Ja meillä täytyisi olla jonkinnäköinen suodatin myös siinä, että jollain tavalla voisimme paremmin tukea kansalaista, kun hän esittää näitä valituksia. Meidän täytyy vähentää huomattavasti näitä valituksia, joita ei voida käsitellä. Tänä päivänä niitä on 85 prosenttia kaikista valituksista. Ja vetoaisin myös siihen, että me saisimme tällaisen interaktiivisen manuaalin kaikille toimielimille niin, että me kykenisimme suoraan ohjaamaan kansalaiset oikeaan paikkaan. Kolmas liittyisi taas sitten yhteistyön tehostamiseen. Yhteistyö on hyvin, hyvin tärkeää ja yhteistyö Euroopan oikeusasiamiehen ja parlamentin kesken on tärkeää. Tiesittekö te, että vähemmän kuin 10 prosenttia kaikista valituksista, joita oikeusasiamies saa, tulee mepeiltä. Mepeillä on oikeus esittää valituksia, esimerkiksi heijastaakseen oman vaalipiirinsä valituksia. Sen vuoksi monet MEPit ovat äh, näitä valituksia esittäneet, joka osoittaa sitä, että myös äh, tätä kanavaa olisi yksinkertaistettava. Yhteistyö myös äh, teidän valiokuntanne kanssa, rouva puheenjohtaja, on tärkeää. Yhteistyö työ on 14 vuoden aikana ollut erinomaisesti, mutta meidän täytyy välttää päällekkäisyyttä ja samanaikaisesti myös lisättävä synergia oikeusasiamiehen ja teidän valiokuntanne kesken tutkimuksissa. Ja äh, äh, tämän tutkimustyön täytyisi olla teidän valiokuntanne koordinoitua, koordinoimaan. Tällä hetkellä yhteistyö toimii, mutta ei tarpeeksi hyvin. Tiesittekö te, että vuonna 2008 vain kahdeksan asiaa vietiin päätökseen? Kahdeksan. Se ei riitä. Meidän täytyy tehostaa synergiaa tässä oikeusasiamiesten verkostossa. Minä haluaisin lisää yhteistyötä myös kansallisten ihmisoikeuskomissioiden kanssa, niin että voitaisiin toimeenpanna tämä uusi perusoikeuskirja. Ja sitten lopuksi Euroopan parlamentin ja Euroopan yhteisöjen tuomioistuimen kanssa, varsinkin kun on kysymys jatkuvasta huonosta hallinnosta, johon oikeusasiamies on esittänyt suosituksia ja silti tapahtuu vieläkin väärinkäytöksiä. Neljäs asia, viimeinen asia liittyen näihin ehdotuksiin. Ne liittyisivät Euroopan oikeusasiamiehen omiin toimiin. Oikeusasiamiehen täytyy minun mielestäni vahvistaa artiklan 226 ja 228 käyttöä. jossa on kysymys rikkomusmenettelyistä. Tässä on kysymys EUn paremmasta säätelystä ja hallinnosta. Ja minun mielestäni oikeusasiamies voi käsitellä sekä sisällöllisiä että äh, toiminnallisia asioita. Oikeusasiamiehen täytyy minun silmissäni esimerkiksi vähentää näiden tutkimusten äh, aikaa. Tällä hetkellä keskimäärin se on 30 13 kuukautta, mutta tätä täytyisi lyhentää edelleen. Meidän täytyy myös systemaattisesti tehdä jonkinnäköinen seurantajärjestelmä liittyen näihin kriittisiin huomautuksiin, mitä tehdään huonosta hallinnosta. Ja sitä kautta sitten painostaa ehkäpä näitä toimielimiä hieman enemmän, jos on ollut väärää hallintoa. Ja lopuksi oikeusasiamiehen täytyy tehostaa yksinkertaistettujen toiminta tapojen käyttöä ja konsensus, konsensukseen perustuvaa toimintaa. Minun kotimaassani tätä käytetään hyvin paljon ja uskon, että se olisi soveltuva hyvin moniin valituksiin. Sopisi paremmin kuin klassiset keinot. Kiitokset, rouva puheenjohtaja. Jos teillä on kysymyksiä, vastaan mielelläni. Sorry. Grazie. Eh, allora il dibattito. Kiitokset ja näin voimme käynnistää keskustelun. Groni, niin. ensimmäinen puheenvuoro, olkaa hyvä. Presidenta, bonjour monsieur Monet. Kiitos rouva puheenjohtaja, hyvää päivää, herra Monet. Te annoitte paljon sisältöelementtejä, mutta minä olin jäin kaipaamaan yhtä prioriteettia tulevalle Euroopan oikeusasiamiehen toimikaudelle, jos niitä on yksi. Mitä parannuksia voidaan tehdä tähän virkaan, sen toteuttamiseen, miten sen toimenkuva voisi muuttua, Miten voidaan ajatella, että Euroopan toimielimet palvelevat paremman Euroopan kansalaisten oikeuksia, ottaen huomioon erityispiitteet, kaikki oikeudet, jotka on mainittu sopimuksessa? En tässä puhu nyt tässä nykyisestä oikeusasiamiehen miehestä. Mitä puutteita, aukkoja olette huomanneet tässä toiminnassa yleisesti ottaen? Miten konkreettisesti aiotte toteuttaa hankkeenne Teillä on hyvin merkittäviä tavoitteita, paljon elementtejä. Miten te aiotte konkreettisesti toteuttaa tämän kaiken? Yhteistyö tämän valiokunnan kanssa. Siitäkin olisin halunnut kuulla vähän konkreettisemmin, miten aiotte sitä ryhtyä toteuttamaan, jos teidät valitaan, ja miten toimitte yhteistyössä muiden toimielinten kanssa. Kiitos. Grazie, l'onorevole Bossinaro. Bossinaro, olkaa hyvä. Kiitos puheenjohtaja. Herra monet, eh, vetomusvaliokunta on pannut merkille, että vuonna 2008 32 prosenttia valitussa liittyi avoimuuden puutteeseen tai tiedotuksen eh, saannin vähyyteen tai hankaluuteen tai asekirjojen saannin hankaluuteen. Miten eh, tätä tilannetta mielestänne voitaisiin parantaa ja näin parantaa myöskin kansalaisten luottamusta? Kiitos. No Ja Ankis, olkaa hyvä. Köszönöm szépen. Kedves Monet úr, engedje meg néhány nagyon... Arvoisa herra Monet, minä haluan tehdä teille aika paljon lyhyitä kysymyksiä, jotka liittyvät kaikkeen siihen, mitä te jo kerroitte meille. Ja se löytyy näistä teidän kunnianhimoista tavoitteista, että te haluatte parantaa EUn imagoa. Tämä on keskeistä koska loppujen lopuksi mehän te teette täällä työtä ja me teemme täällä työtä eurooppalaisten, Euroopan kansalaisten hyväksi, eikä päinvastoin. Ensimmäinen kysymys on seuraava. Mitä takeita te voitte tarjota, että ei loukata, ää, rikota niitä oikeuksia vastaan, jotka eivät ole muodikkaita tai seksikkäitä tai mm, erittäin tunnettuja tällä hetkellä – Eli voitaisiin taata kaikki perusoikeudet kaikille niille, jotka niitä vaativat ettei jätetä maantieteellisten tai muiden syiden takia toiselle sijalle joitakin rikkomuksia, jotka koetaan vähemmän loukkaaviksi, törkeiksi ja vakaviksi. Ja te puheenvuoronne alussa puhuitte hyvin nuorekkaasti nuorikkuuden puolesta. Totta kai minua se miellyttää paljon, mutta osaatteko te sanoa, aiotteko te tutkia ihan perinpohjaisesti kaikkia niitä tapauksia, jotka voivat olla epäilyttäviä, jos ajatellaan mm, lahjontaa ja miten paljon lahjonta ylettyy ihan valtiovallan korkeammalle tasolle missä tahansa valtiossa tai maassa. Ja tämän lisäksi haluan vielä kysyä, että kun puhutaan vapaudesta ja turvallisuudesta, usein ne ovat vastakkaisia konsepteja tai ainakin käsitteitä, jotka toinen toisensa sulkevat pois ja on olemassa tahoja, instansseja, jotka sanovat, että kun puhutaan esimerkiksi järjestäytynyttä rikollisuutta vastaan tai terrorismia vastaan, niin silloin rikotaan perusoikeuksia. Me emme saa jättää tätä äh, huomioimatta. Järjestäytynyt rikollisuushan on erittäin vakava haaste EUlle. Miten te suhtaudutte tähän yhteiseen vapaus, turvallisuus, se on hyvin arkaluontoinen ja herkkä aihe. Miten te aiotte tasapainottaa tämän? Ja kun puhutaan Lissabonin sopimuksesta, sen myötä voidaan esittää muita vetomuksia, esimerkiksi kansanäänestyksestä. Mitä olette siitä mieltä? Ja vielä yksi asia, kun puhutaan vähemmistöjen oikeuksista, ne ovat yhteisöllisiä oikeuksia. Niitähän rikotaan jatkuvasti, otan esimerkiksi Slovakiaan. Siellä jatkuvasti loukataan unkarilaisen vähemmistön oikeuksia. Miten te aiotte suhtautua näihin kansallisiin vähemmistön oikeuksiin ja niiden puolustamiseen? Kiitos. Grazie. Kiitos sitten Paradelis. Ευχαριστώ πολύ κύριε Μωρέτ για την πολύ δυναμική... Kiitos herra Monet, kiitän teitä tästä varsin dynaamisesta ja stimuloivasta esityksestä ja siitä tavasta, miten te hahmotatte oikeusasiamiehen roolin ja tehtävän EU:ssa. Minulla on yksinkertainen kysymys. Miten te aiotte voida vähentää näiden valitusten käsittelyaikaa? Valitusten ja vetomusten käsittelyaikaa. Te puhutte siitä, että aiotte vähentää, supistaa tätä käsittelyaikaa Miten te aiotte toteuttaa sen käytännössä? Onorevole Harkin. Ja Harkin. Madam Chair. Kiitos puheenjohtaja. Ja hyvää iltapäivää, herra monet. Ja kiitos yksinkertaista, vaikkakin hyvin käytännönläheisestä alustuksestanne. Muutama kysymys, ne ovat lyhyitä. Ja liittyvät eh, esimerkinomaisesti seikkoihin, jotka mainitsitte puheenvuorossanne. Totesitte, että eh, klassisista eh, oikeudellisista kielosta tulisi siirtyä uusiin haasteisiin. Mitä käytännössä tällä tarkoitatte? Tämän lisäksi puhuitte eroista anglosaksisen ja mannermaisen oikeusjärjestelmän välillä ja totesitte, että näitä tulisi eh, tarkistaa ja voisitteko hieman tätäkin täsmentää? Tämän lisäksi nostaisin sen, kuinka lain tulisi palvella kansalaista. Eh, tuleeko teille mieleen jokin erityislaki, eh, joka voisi paremmin parvella kansalaista eurooppalaistain tarkastellen. Ja sitten neljäs kysymykseni, eh, huono hallintotapa ja kuinka tätä määritelmää laajentaisitte. En ihan eh, ymmärtänyt, mitä tarkoitit. Ehkä voisitte tätä vielä hieman täsmentää. Ja sitten lopuksi nostit esiin sen, että tarvittaisiin synergiaa eh, Euroopan oikeusasiamiehen ja sitten vetomusvaliokunnan välillä, kun ne samaa kysymystä tarkastelevat. Ehkä teillä on jokin yksittäistapaus vastaus mielessänne tähän liittyen? Voisitte ehkä sen mainita. Kiitos. Grazie. Onorevole Oken. Oken, olkaa hyvä. Thank you very much. Also, I would like to... Uh, Kiitos. Kiitos uh, näistä lukuisista asioista, jotka otitte esiin. Paljon lupaavia asioita. Sanoitte, että te parantaisitte rikkomusmenettelyn valvontaa että teillä olisi siihen toimivaltuudet, mitä tulee sekä menettelytapoihin että sisältöön liittyen komission toimiin tällä alalla. Voisitteko selittää hieman paremmin, millä te, tavalla te, te, te valvoisitte komission päätöksiä sisällön pohjalta? Toinen kysymys, te mainitsitte, että vain hyvin harvoin, jos koskaan, Euroopan parlamentin äh, jäsenet täällä ovat käyttäneet oikeuttaan valittaa oikeusasiamiehelle. Missä asioissa te kaipaatte meidän valituksiamme? Missä meidän olisi pitänyt tehdä työmme paremmin? Niin, että olisimme voineet tuoda asioita oikeusasiamiehelle, missä meillä on siihen oikeus. Te syytätte meitä tässä. Teillä, saattaa teillä on ehkäpä hyvinkin äh, vakavia asioita mielessä, joissa me olemme epäonnistuneet. Minua kiinnostaa, missä me emme ole tehneet työtämme kunnolla. Grazie, onorevole Salavrankos. Salavrankos sitten, olkaa hyvä. Αναφερθήκατε, κύριε Μωρέ, σε μια ισορροπία σχέση. Herra Monet, te puhuitte tasapainosta vetomusvaliokunnan ja oikeusasiamiehen tointen välillä. Minähän kysynkin teiltä, että jos ajatellaan toimielinten kannalta, onko tässä nyt jännitteitä tai jotakin päällekkäisyyksiä tai leikkauksia, jotka ovat synnyttäneet ongelmia tai tulevat mielestäni synnyttämään ongelmia, kun puhutaan oikeusasiamiehen toimen harjoittamisesta? La parola di nuovo, missä... Ja monet, olkaa hyvä, voitte vastata. Um, A lot of questions, Mrs. President. Melkoinen määrä kysymyksiä toivottavasti. Mikään niistä ei nyt unohdu. Gruni. Kiitos paljon kysymyksistänne, rouva Gruny. Kysyitte erittäin aiheellisesti, että mikä on se minun yksi prioriteettinen niistä lukuisista prioriteeteista, joita esitin. Se on vaikea valita koska tässä on niin paljon tekijöitä, jotka ovat kaikki tärkeitä, ne ovat kaikki ihan samalla tasolla, mutta kun minä arvioin, niin niistä monet ansaitsisivat ensimmäisen prioriteetin. Jos minun todella pitää sieltä nyt poimia yksi, niin Euroopan kansalaisen oikeus vedota oikeusasiamieheen. Ja siellä ei saa löytyä liikaa jätettä tien varrella. Sen täytyy olla se ensimmäinen prioriteetti. Tämähän virka on ollut nyt jo 14 vuotta olemassa ja, ja meillä on paljon vetoomuksia ja valituksia, jotka jäävät, jos ajatellaan kansallisella tasolla, niin ne jäävät erittäin huonosti käsitellyiksi, eli käsittelyn taso on huono ja heikko. Lopputulos on huono, jos ajatellaan, että mikä on niin kuin hyväksyttävissä, että annetaan kompetenssia tälle oikeusasiamiehen toimelle, niin silloin tämä prosenttiluku on niin alhainen, niin voisin ajatella, että missään kansallisessa maassa oikeusasiamies ei voisi puhtain jauhoin sanoa, että tämä virka on ihan hyödyllinen ja ihan tarpeellinen. Jos kansalaiset ovat yhteydessä EUn toimielimiin ja oikeusasiamiehen, niin, niin ei silloin ole kyse onneksi kyse kaikista kansalaisista, koska silloin meillä olisi kyse miljoonista, miljoonista valituksista. Mutta meillä on niin lukuisa määrä valituksia, jotka ovat edenneet niin hitaasti 14 vuoden aikana, että on vähän vaikea välillä antaa äh, tämmöistä kompetent pätevyysarviota, pätevyysuskottavuutta tälle viralle te, te ette ehkä tiedä, mikä on budjetti kuinka paljon on kritisoitu tähän virkaan myönnettyä, myönnet, tähän virkaan myönnettyjä määrärahoja. On erittäin hyvä sanoa, että me meille yhden valituksen käsittely tulee maksamaan yhä enemmän ja enemmän. Eli me ylitämme tämän budjetin. Minä tiedän nämä laskelmat. Kun minä loin tämän viran Belgiassa, niin joskus se on ihan uskomatonta. Mutta olen todella sitä mieltä, että meillä on siihen hyvät syyt, niin meidän pitäisi paremmin tehdä tunnetuksi kansalaisille heidän omat oikeutensa, heidän oikeusperustansa. Heidän täytyy tuntea myös paremmin, mikä on oikeusasiamiehen virka, mikä on kansalaisen oikeus vedota oikeusasiamieheen. Me elämme tieto, tietotekniikan aikaa, jollo, jonka avulla voimme myös paremmin, voisimme käsitellä paremmin näitä vetomuksia ja valituksia, joita tälle tähän toimielimeen tulvimalla tulee. En ole sitä mieltä, en usko, että tämän oikeusasiamiehen vir- viran toimenkuvaa pitäisi muuttaa mitenkään radikaalisti. Minä itse käsittelin oman maani vastaavaa virkaa kuusi vuotta sitten uudistaakseni sitä. Minulla oli erittäin hyvä onni siinä suhteessa, että Euroopan kansalaisten kannalta ja toimielinten kannalta, että muutamat muutokset, joita ehdotin, menivät läpi. Ja todella useat MEPit ja toimielimissäkin useat tahot todella tekivät paljon vaivaa sen eteen, että nämä uudistukset menisivät läpi, koska tämän myötä oikeusasiamiehen oli myös helpompi perehtyä siihen, mitä artiklassa 9 todella sanotaan, mikä on hänen hänen toimen kuuluvat tehtävät, hänen täytyy myös kansallisella tasolla tietää, anteeksi, hänen täytyy tietää, mikä on käytännön tapa toimia. Tässä on kyse siitä, että taataan tämmöinen luottamuksellisuus kansalaisille, koska on kyse luottamuksellisista tiedoista. Minähän en voi niitä antaa, enkä luovuttaa. Ei tässä ole kyllä kyse huonosta hallinnosta tämähän on puolueeton toimielin. Se on olemassa sitä varten, että se voi täysin objektiivisesti antaa lausuntoja. Voidaan todeta, että joissakin maissa tämä toimielin on hyvin mm, toimivaltainen ja luottamus on suuri kansalaisten ja tämän toimielimen välillä, koska ö, salassapito on säilynyt. Minä olen seurannut teidän parlamenttinne keskusteluja tästä aiheesta ja tämä parlamentti on päättänyt, että tämä on ehkä huono asia. Monissa maissa tuo oikeusasiamiehen virka on sellainen, että Euroopan parlamentin vastaava virkakin pitää olla samanlainen. Eli tietosuojakysymyksissä on vähän lähdetty eri teille, eli voidaan myös suoraan kääntyä Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen puoleen. Mutta Nitsan sopimuksen voimaanastumisen jälkeen parlamentilla on oikeus kääntyä tämän tuomioistuimen puoleen. Eli tätä toimivaltaisuutta voitaisiin vahvistaa parlamentin ja tuomioistuimen kannalta. Eli tässä parlamentti voisi toimia enemmän kuin mitä se on toiminut tähän asti silloin, kun se haluaa välittömästi vedota tuomioistuimeen miten toteuttaa oho, näin laaja ohjelma. No, onhan se todella laaja ja kattava. Minä olen erittäin kunnianhimoinen tämän viran suhteen. Mielestäni kansalaisilla on oikeus siihen, että heillä on kansallisella, alueellisella, eurooppalaisella tasolla mahdollisimman toimiva ja tehokas öö, oikeusasiamiehen virka. Mielestäni viimeisen 14 vuoden aikana tämä on edennyt, er, edennyt erittäin positiivisesti jos, minulle, jos minut valitaan tähän virkaan, minulla on viisi vuotta aikaa toimia, osoittaa, että pystyn todella toimimaan seuraavalla tavalla. Minulla on satoja kollegoja, joiden avulla voin toimia yhteistyössä hyvin ja siellä löytyy hyvin paljon kyvykkäitä henkilöitä. En kehu heitä turhasta. Minä olen tehnyt 14 vuotta heidän kanssa yhteistyötä ja minä olen erittäin otettu heidän laadukkaasta työstä. Tämä on todella ryhmätyötä, kiistämättä ryhmätyötä. Toinen elementti on se, että ei voi toteuttaa tällaista ohjelmaa, jos ei pystytä luomaan yhteistyötahtoa, synergiatahtoa, onnistumisen tahtoa eurooppalaisten toimielinten ja virastojen kesken. Tässä täytyy ottaa sauva käteen ja lähteä todella hyvälle tielle, ottaa yhteyttä ja myös olla vakuuttunut toimielinten hyvästä tehtävästä. Kun minä loin tämän viran Belgiassa, niin, niin minä todella hyppäsin hyppäsin tuntemattomalle tielle. Siellä ei aluksi pidetty siitä. Se koettiin tietynlaisena valvojana, isoveli, joka valvoo, mutta emme ole täällä valvomassa, vaan tukemassa, parantamassa hallintoa, jotta siitä tulisi tehokkaampi. Tässä ovat kaikki voittajia, kaikki voivat hyötyä ja voittaa tästä. Se on minun filosofiani tästä yhteistyöstä. Tämä ohjelma perustuu ennen kaikkea hyvään yhteistyöhön eli toimielinten ja oikeusasiamiehen väliseen yhteistyöhön. Minä vastaan yhteistyökysymykseen tämän valiokunnan kanssa vähän myöhemmin, jos sopii, koska eh, vaikuttaa siltä, että ette ihan ole tyytyväinen vastaukseni. Mutta toivottavasti vastasin jo viimeiseen eh, kysymykseen yhteistyöstä muiden toimielinten kanssa. Se on keskeisessä asemassa tässä ohjelmassani. Herra Bostilnar. You put you, me the question in English. Mm, kysyitte englanniksi, jos oikein muistan. Niin, 36 prosenttia valituksista koskee eh, eh, epäämistä, mitä tulee eh, dokumenttien saantia tai transparenssin puutetta. Tämä on suuri aste, varsinkin kun verrataan toimintaa kansalliseen tasoon. Eli paljon korkeampi, 36 prosenttia siis ja aivan liikaa se on. No, en tiedä, onko tämä nyt huolestuttavaa, mutta se on kuitenkin merkki siitä, että oikeusasiamiehen, niin kuin eh, tähän astiset toimet ovatkin tehneet 14 vuoden aikana, tulisi keskittyä siihen, kuinka lisätä avoimuutta. Ja tähän suuntaan uusi sopimus auttaakin menemään yksi 49 artiklan myötä, sillä siinä nimenomaan annetaan keinot sille, kuinka asia hoitaa, koska nykyisellään ei ole ollut mahdollista saada asiakirjaa, mutta nyt voi joko kääntyä tuomioistuimen tai oikeusasiamiehen puoleen ja tämä on hyvä asia, ei pelkästään oikeusasemien toimistolle, vaan myöskin kansalaiselle. Kansalaiset näin todellakin saavat takuut siitä, että avoimuusperiaatetta noudatetaan. No kuinka avoimuutta sitten voidaan lisätä ja näin ollen vähentää tähän liittyvien valitusten määrää? Katsoisin, että yhteistyö ja eh, tietoisuuden lisääminen ovat avainsanat. Yhteistyö muiden toimielinten kanssa on painotettava sitä, kuinka tärkeä asia tämä on. Ei ole sattumanvaraista, että artiklassa yksi mainitaan avoimuus yhtenä EUn pääperiaatteena. Olette varmaan samalla kannalla kuin minäkin sen suhteen, että on ollut ikävä huomata, kuinka suuri kuilu on kansalaisten ja EUn välillä toisaalta sitten. E, avoimuuden puute on varmasti yksi syypää tälle luottamuspulalle. Ja kysymys kuuluu, kuinka vähentää sitä siten, että kaikki e, EUn virkamiehet tulevat tietoiseksi asiasta ja siksi jatkokoulutus, jatkuva koulutus on tärkeä kysymys ja nimenomaan avoimuus tulee koulutuksessa ottaa esiin. On painotettava sen merkitystä. Eli virkamiehet eivät ole palvelemassa eh, komissiota tai parlamenttia, instituutiota, vaan kansalaisia. Ja kansalaiset haluavat eh, avoimuutta, niin kuin sopimuksessa sanotaan. Eli eh, Tämä on yksi seikka. Sitten eh, eh, virkamiesten tietoisuus on toinen asia. Kun nyt olen eh, Euroopassa ja EU-ssa myöskin ulkopuolella toiminut kouluttajan virkamiehiä, niin voin todeta, että tätä asiaa ei painoteta riittävästi. Mutta tilanne on kuitenkin huomattavasti parantunut, mutta mm, tehtävää vielä on jäljellä. Ja sitten yhteistyö, se on seuraava elementti. Ja kuinka tämä tapahtuisi, niin kuin äsken totesin, siten, että tehdään kaikkien tahojen virastojen kanssa yhteistyötä. Olin yhteydessä Euroopan investointipankin johtajan ja yhteispöytäkirja eh, on laadittu eh, yhteistyöhön liittyen ja keskustelussa toimme esiin sen, kuinka tärkeää on, että kaikki neljä toimielintä ja myös hänen toimielimensä ottavat avoimuuden yhdeksi avainkäsitteeksi ja myöskin tietoisuutta lisätään tähän liittyen. Eli tietoisuuskampanja, avoimuuskampanja, ne ovat tärkeitä. Some legal constraints or binding rules. Niin. Eli joitain äh, lakeja tai muita, jotka olisivat sitten äh, sitovia ja sitten tähän liittyy sitten sanktiotko? Yes, Mrs. Um, to answer to Mrs. Hankis. Yeah. Ähm, Rauha Hankikselle vastaisin tässä ensin. Niin, ähm, esititte myöskin useita kysymyksiä. Ensinnäkin äh, mielikuvia kuvan ja imakon nostattaminen, siitä ei ole kyse. En halua kiinnittää huomiota eh, siihen, että oikeus asiamiesinstituutiolla tulee eh, saada paremman tunnetuksen, vaan pikemminkin haluan eh, lisätä ihmisten tietoisuutta oikeudestaan vedota oikeusasiamiehen tarvittaessa. Esititte myöskin mielenkiintoisen, varsin tärkeän kysymyksen liittyen siihen, kuinka pitää huoli siitä, että kaikki ovat samassa asemassa oikeuksiensa osalta ja tämä on keskiössä eh, oikeusasiamiehen töissä. Eli on pidettävä huoli siitä, että oikeuksia todellakin kunnioitetaan tasaveroisesti. Tästä voisi mennä pidemmällekin. Olen asianajaja ja olen käsitellyt paljonkin nimenomaan tasa-arvoon liittyviä kysymyksiä. No, tässä common law järjestelmässä ja mannermaisessa järjestelmässä tilanne ei ole ihan sama, mutta kuitenkin tasavertainen kohtelu on yksi asia ja tasa-arvo menee vielä pidemmälle. Eli solidaarisuuden aspekti tulee sinne kuvan mukaan. Ja kun yhdeksän vuotta toimin kansallisesti oikeusasiamiehenä, niin tämä asia nousi todellakin esille julkisella saralla. Emme voi hoitaa tehtävämme kunnolla, jos emme jo ensi vaiheessa lähde liikkeelle tasavertaisesti toisesta ja tasa-arvoisesta kohtelusta. No, en nyt ehdi eh, lähemmin tässä tätä asiaa vaikka se erittäin tärkeä onkin mielestäni. Ja se on erittäin tärkeä ja oikeusasia miehellä on oma roolinsa tässä asiassa ja sen eteenpäin viemisessä. En ole vielä puhunut ö, lahjonnan vastaisesta taistelusta mutta on muistettava, että sekin on yksi tärkeä kysymys oikeusasiamiehen toimistossa, niin kuin muuallakin, kuten Olafissa. Ja olen oikein tyytyväinen sikäli, ja tämä liittyy herra Rova Grynin eh, kysymykseen myöskin, sillä uudet säännöt antavat mahdollisuuden oikeusasiamiehelle kääntyä eh, virkamiehen puoleen, jos on selväksi käynyt, että hän on jollain tavalla eh, lahjontaan sotkeutunut. EUn imagohan heikkeni eh, huomattavasti näiden korruptioskandaalien kautta. Ja jos tuhat virkamiestä toimii kunnolla ja duhteettomasti, mutta yksi sitten sotkentuu lahjonta kysymyksiin, niin eh, tämä on asia, joka esiin nostetaan, jonka kansalaiset huomaavat, ja tästä kärsii EUn imanko kokonaisuudessaan tämän yhden tapauksen takia, ja siksi lahjonta ja korruption on kiinnitettävä riittävästi huomiota. valvonta sen suhteen, että korruptiota ei esiinny, tulee Mm, tässä eh, vasta seuraavassa vaiheessa, ensivaiheessa on kiinnittää huomiota hyvään koulutukseen. On koulutettava virkamiehiä toimimaan eh, nimenomaan eh, säännönmukaisesti. Ja vapaus vapauteen ja turvallisuuteen liittyvät kysymykset, nämä ovat tärkeitä toisiaan täydentäviä kysymyksiä. Kuitenkin toisinaan saattavat olla jonkinlaisessa ristiriidassa keskenään tai saattaa eh, poliittiset päätöksentekijät tai virkamiehet tilanteeseen, jossa liikaa painotetaan eh, toista aspektia huomioimatta toista. Ja nimenomaan vapauteen ja turvallisuuteen liittyvissä kysymyksissä oikeusasiamiehen on oltava hyvin valppaana sikäli, että on mahdollista, että joskus vaikkapa turvallisuusaspekteihin on kiinnitetty huomiota, mutta vapauden kärsiessä. Ja tämä asia on ollut tärkeä jo vuosisatoja ja se tulee sitä olemaan jatkossakin. Ja uskoisin, että Euroopan ja kansallisella tasolla me on nyt ö, luotu järjestelmä, jossa ollaan valppaana, riittävän valppaana ja koko ajan tarkkaillaan sitä, miten poliittiset päätöksentekijät toimivat, etteivät liikaa painota eh, turvallisuusaspekteja pelkästään, kun esimerkiksi vapauteen liittyvistä seikoista puhutaan. Ja sitten ja tässä vielä lopuksi nostitte esiin eh, vähemmistöryhmien loukkaukset. niin on selvää, että vähemmistöjä on kunnioitettava. Omassa maassani Belgiassa on monenlaisia vähemmistöjä, kolmenlaisia itse asiassa. Aina ei siis samasta ryhmästä ole kyse. Tunnen varsin hyvin siis vähemmistöjen tilanteita ja olen suuri näiden arvojen ja oikeuksien puolustaja ja olisi pidettävä huoli siitä, että vähemmistöjen oikeuksia kunnioitetaan. Mutta vähemmistö on aina ollut ja sellaisia, jotka rodullisista tai sukupuolisista tai muista syistä on katsottu alempiarvoiseksi. Ja jo yhdeksän vuoden ajan olen nimenomaan vähemmistöjen tilannetta tarkastellut. Ja jos mahdollista, aion olla tällä saralla jatkossakin aktiivinen. No niin, nyt kannattaisi ehkä vähän pistää pökköä pesän, kello alkaa olla aika paljon. Um, how to speed the process of the inquiries. I'm... Niin. Olen hyvin iloinen teidän esittämästänne kysymyksestä, koska ei minä halua antaa sellaista kuvaa, että minä tässä vain heittelen ideoita, enkä ollenkaan ajattele, kuinka ne toimeenpannaan. No ensinnäkin haluaisin, kuten sanoin jo, haluaisin aina katsoa, että asia on siis hyväksytty. Meillähän nyt, me olemme lähentymässä tätä 12 kuukauden keskiarvoa, nyt se on 13. Me olimme paljon sen yläpuolella. Meidän pitäisi päästä 12 kuukauteen. artiklan 226 ja artikla 228 pohjalta se on kansallisestikin hyväksytty tämä 12 kuukautta. Sitten sinne ollaan menossa, mutta kuinka? No, se oli tämä kaikkein viimeisin asiani tässä. Eli käytettäisiin enemmän tällaisia konsensus, konsensukseen perustuvia päätöksiä ja yksinkertaistettuja menettelyitä. No olen tehnyt tätä jo Belgiassa. Kun käytetään kaikkein helpoimpia ja joustavimpia toimia, silloin voittaa aikaa, hyvin paljon aikaa. Ja silloin sinä ja sinun henkilökuntasi voitte käyttää enemmän aikaa äh, näihin tutkimuksiin, joten on hyvin tärkeää tunnistaa nämä kaikkein yksinkertaisimmat ja joustavimmat valitusten käsittelytavat niin, että voidaan säästää aikaa ja siirtää tämä aika sitten tällaiseen klassisempaan tutkimustyöhön. Niin minä tein sen omassa maassani ja uskon, että tämä on ihan mahdollista myös EU-tasolla. Sitten äh, edustaja Harkin. Vai Auken? Ei, Rova Harkin. Edustaja Oken, palaan vielä teidän kysymykseen. Anteeksi huono ääntämykseni. Esititte useita kysymyksiä. En oikein ymmärtänyt ensimmäistä klassista. Saisinko siirtyä suoraan toiseen kysymykseen, koska en ymmärtänyt tätä ensimmäistä kysymystä? Euroopalla on kaksi erillistä oikeusjärjestelmää. Anglosaksinen, anglosaksinen lakijärjestelmä ja sitten mantereella toinen järjestelmä. Ja minusta ne täydentävät toisiansa. Kuten Talio aikaisemmin sanoin, niin Belgiassa – on tällainen yhdenvertaisuusjärjestelmä, joka on otettu oikeudelliseen järjestelmään mukaan, joka merkitsee tai on mielestäni sellainen periaate, joka voisi olla hyvinkin hyödyllinen meidän oikeusjärjestelmissämme. Siksi minä uskon täydentävyyteen molemmissa oikeudellisissa järjestelmissä. Ja välillä meidän pitäisi tavallaan antaa enemmän tilaa näille järjestelmille, kun me käsittelemme joitain valituksia. Meillä on Euroopassa nyt kolmas sukupolvi oikeusasia menossa 70-luvulla Skandinavian maissa ja sen jälkeen kun sitten diktatuurit eteläisissä maissa kaatuivat ja kaikki nämä eri, ja sitten vielä ne, jotka ovat äh, aikoinaan olleet toisessa maailmansodassa. Eli kaikki nämä ihmiset äh, ovat eri sukupolvea, ne ovat erilaiset tavat toimia, mutta kaikki on hyödyllistä sen vuoksi, että ne ovat täydentäviä. Euroopan oikeusasiamies, joka on koko Euroopan oikeusasiamies, jossa kaksi erilaista äh, oikeusjärjestelmää elää rinnakkain, niin tämä on vain täydentävää. Ja minun määritelmäni niin huonosta hallinnosta kun ensimmäinen oikeusasiamies äh, herra Söderman ehdotti parlamentille vuonna 2000 jotakin. No, minulla on täällä se kirja, jonka minä silloin hänelle kirjoitin, 96-97 määritelmä, huonon hallinnon määritelmä, niin hän vastasi välittömästi, että huonon hallinnon määritelmän pitäisi kattaa se, että rikotaan sitovaa periaatetta tai sääntöä. Ja jo 14 vuotta sitten olin samaa mieltä, eli sanoin hänelle, että ei, vaan tämä pitäisi olla huomattavasti laajempi. Huonon hallinnon pitäisi sisältää myös se, että rikotaan myös niin kutsuttua pehmeää lainsäädäntöä, joka ei ole sitovaa. Koska huono hallinto ei välttämättä ole laittomuutta pelkästään, ei. Ja sen vuoksi minusta meidän pitäisi ottaa käyttöön laajempi konsepti tästä. Ja sitten te esititte kysymyksiä liittyen yhteistyöhön vetoomusvaliokunnan ja oikeusasiamiehen välillä. Haluan tehdä sen hyvin selväksi. Uskon, koska olen seurannut tätä parlamentin historiaa sen alusta alkaen. Minusta Södermanni ja Diamandorosen nykyään ja yhteistyötä teidän valiokuntanne kanssa. Tämä yhteistyö on ollut erinomaista ja se on koko ajan parantunut selkeästi. En minä en kritisoi yhtään mitään tässä. Päinvastoin minusta se on huomattavasti parempaa täällä kuin mitä se on monissa kansallisvaltioissa. Tämä voisi olla esimerkki, jota jotkut kansalliset vetomusvaliokunnat ja oikeusasiamiehet voisivat noudattaa. Mutta Rova Delikin täällä sanoi samaa kun on kysymys asioita, jotka ovat päällekkäisiä vetoomusvaliokunnan ja oikeusasiamiehen kesken, me voisimme tehdä enemmän yhteistyötä niin, että voisimme välttää turhaa työtä. Ja uskon, että me voisimme löytää asioita, valituksia, jossa vetomus jossa tämä vetomus tai tämä valitus, jossa siinä oikeusasiamies on toiminut erillään. Minusta tuntuu, että meidän pitäisi tietää toistemme työstä enemmän, kun me työskentelemme samojen asioiden parissa. Ja sitten edustaja Auken. Te esititte minulle hyvin tärkeän kysymyksen hyvin juridisesti tärkeän kysymyksen. Euroopan oikeusasiamies saa arvioida sitä tapaa, millä komissio on käyttänyt artiklaa 226 ja 228. Tämän sanottuani, tai siis sanoin, että että sekä menettelytapoihin, mutta myös sisältöön oikeusasiamies voi puuttua, onko liittyen siihen, miten sitä on toimeenpantu. En minä tässä väitä, että oikeusasiamiehen pitäisi valvoa, onko Euroopan komissio käyttänyt toimivaltuuksiaan 226 ja 228 kohdallaan. Euroopan oikeusasiamiehen ja komission välinen yhteistyöasiakirja 226 ja 228 artikloista sanoo hyvin selvästi, että komissio voi päättää, käyttääkö se tätä artiklaa 226. No tätä voidaan kritisoida, mutta yhteisöjen tuomioistuin on tämän vahvistanut. Se, mitä minä tässä sanon, on, että ei ainoastaan tai siis että oikeusasiamies on tehnyt tämän nyt jo. Jos te luette oikeusasiamiehen vuosikertomuksen, te näette, että hänellä on siinä toimivaltuudet, e- ei ainoastaan menettelytavoissa, vaan myös sisällöllisissä, sisällöllisissä kysymyksissä siitä, miten 226 artiklaa käytetään. Oikeusasiamies voi esimerkiksi sanoa komissiolle, onko se ollut tarpeeksi kohtuullinen sille, miten se on käyttänyt tai jättänyt käyttämättä 226 artiklaa. Ja tämä johtaa minut nyt hyvin perustavalla olevaan periaatteeseen, jota on käytetty Belgiassa paljon, eli siis kohtuullisuuden periaate. Jos on toimielin, jolla on laki ja oikeus käyttää toimivaltuuttaan, ei voi sitä kuitenkaan käyttää ihan niin kuin se haluaa. Tämä toimivaltuus ei tarkoita sitä, että sitä voitaisiin käyttää kohtuuttomalla tavalla. Ja tämän ovat hyvin monet kansalliset ja kansainväliset hallinto-oikeudelliset ja muut oikeudelliset elimet vahvistaneet. Se, millä tavalla tätä toimivaltuutta käytetään, se täytyy kuitenkin tehdä kohtuullisella tavalla. Ja tätä myös oikeusasiamies voi käyttää arvioidessaan, onko artikloita 226 ja 228 käytetty kohtuullisella tavalla. Joten siis eh, tässä ei ole kysymys ainoastaan hallinnollisista näkökulmista, vaan myös sitä, onko sitä kohtuullisesti käytetty tai ei. Tai onko sitä käytetty jopa väärin. Ihan Eraslan Frakos on lähtenyt. Oikeastaan vastasinkin jo hänen kysymyksiinsä, kun sanoin, että ei tässä mielestäni teidän valiokuntanne ja oikeusasiamiehen viraston välillä ole mitään jännitteitä. Eikä sitä ole ollut aikaisemminkaan. Mutta tarkoituksena olisi mennä vielä pitemmälle yhteistyössä. Kiitos. Nyt varmasti sitten Catch the Eye-puheenvuorot voidaan ottaa ja mahdollisimman nopeasti hoitukin. Tässä on vain yksi puheenvuoro pyyntö Happingiltä. Teille siis minuutti ja sitten minuutti vastausaika. Kiitos puheenjohtaja. Kun kuuntelin tässä herra Monettia, eh, minä puhun nyt siis hollantia, koska hänkin puhuu hollantia, että onko hän jonkunnäköinen eh, uudistusagendan Obama Miten te aiotte toimia? Te olette Strasbourgissa täysin eristyksissä ja toimielimet täällä Brysselissä ovat vahvat. Minä olen itse ollut Kallasin kabinetissa vastuussa näistä hallintokysymyksistä. Ja me pyrimme usein tällaiseen hyvään ratkaisuun ja, ja olen samaa mieltä aina yleensä oikeusasiamiehen kanssa näistä hyvistä ratkaisuista, mutta sitten aina oikeuspalvelun yksikkö sanoi, että ei niin voi tehdä eikä näin voi tehdä ja, ja haluttiin pitää kiinni omasta politiikasta. Joten teillä on vastassanne hyvin vahvat toimielimet. Jo toimielimen sisällä on vaikea tehdä uudistuksia, saati sitten sen ulkopuolelta. Miten te näette oman roolinne eh, mediassa? Te sanoitte, että te haluatte eh, olla avoin medioille. Kansalaiset tietävät media, oikeusasiamiehen roolista hyvin vähän. Mutta millä tavalla te aiotte sen eh, tehdä? Miten te saatte itsenne mielenkiintoiseksi medialle niin, että kansalaiset saavat hyvän kuvan oikeusasiamiehestä ja mikäli teidät valitaan, niin onnea tämän Obama-kaltaisen uudistusprosessin kanssa. Eh, l'onorevole Jara ha chiesto la parola. Jara on vielä pyytänyt, pyytänyt tällä puheenvuoro, olkaa hyvä. Kiitos puheenjohtaja. Kysymys sopii hyvin jatkoksi äskeiseen. No niin, jos sana kiertää kansalaisille, Euroopan kansalaisille, syntyy vaikutelma, että oikeusasiamiehellä on vaikutusvaltaa, hän saa asioita liikkeelle, hänet otetaan vakavasti, niin tällöin varmasti myös valitusten yhteydenottojen määrä lisääntyy. Jos ajatellaan, että kaikki kestää liian kauan, ei tästä kuitenkaan ole hyötyä, niin silloin yhteydenotot jäävät tekemättä. Eli tämä kuulostaa ihan hyvältä, mutta Tärkeintä on, että kansalainen otetaan vakavasti ja hänen toiveensa ja valituksensa käsittely ei saa kestää liian kauaa. Tilanne on huonoin, jos kansalainen ei saa eh, minkäänlaista vastausta. Ja kysyisinkin teiltä seuraavaa. Mitä lainsäädännöllisesti tulisi muuttaa, jotta käsittely nopeutuisi ja tarvitsetteko tähän mahdollisesti parlamentin apua? Tällöin katsoisin, että voimme puhaltaa yhteen hiileen, koska myös vetomusvaliokunta haluaa toimia nopeasti ja tehokkaasti. E, tämä on ongelmallista ollut, kun vetomuksia käsitellään, eli kansalaisilla on oikeus tehdä valituksensa ja sitten oikeus myöskin saada vastaus riittävän nopeasti. Eli mitä tulisi muuttaa, jotta tähän päästäisiin? Tämä on kysymykseni. Grazie. Um, ehm, Jaaminen Pink. Niin. Raepink, kiitokset teidän kysymyksestänne. Niin, ehkäpä minun ohjelmani on liian kunnianhimoinen, en tiedä. Minusta meidän täytyy olla kunnianhimoisia tässä tehtävässä. Tiedän, että, koska sanoin itsekin jo, että jo vuosia olen ollut tekemisissä ammatillisesti eh, eri toimielinten kanssa, EUn toimielinten kanssa ja tiedän, miten voimakkaita tunteet voivat olla, kun pyritään heikentämään uudistuksia ja välttämään niitä. Se on totta. Se on totta varmasti Euroopan tasolla. Varmasti on Euroopan tasolla toimielimiä tai virkamiehiä, jotka eivät ehkäpä kannata muutosta. Se on totta. Mutta se on elämää. Se on näiden toimielinten arkea ja elämää. Samahan se on kansallisellakin tasolla. Business as usual. Oikeusasiamiehen täytyy vain jatkaa vetoamista ja vaatia lisää avoimuutta, lisää toimia. Minä tein tätä yhdeksän vuoden ajan. Ei se tapahdu ihan vain sormea napsauttamalla. Minä olen oppinut oppinut olemaan kärsivällinen, mutta myös sitkeä. Se on ainoa, se on ainoa keino, ainoa tapa pitkällä tai keskipitkällä aikavälillä saavuttaa tämä tavoite. Se ei tapahdu yön ylitse. Esititte toisenkin kysymyksen. Millä tavalla minä voisin eh, tuoda työni, henkilökuntani työn eh, median eh, tietoisuuteen. No, olen käyttänyt esimerkkejä eri maista, Itävalta, Belgia, Alankomaat, Ranska ja monta muuta maata, jossa oikeusasia miehillä on erityisiä sopimuksia medioiden kanssa siitä niin, että mediat tekevät heidän toimintaansa tunnetummaksi. En minä nyt tarkoita tässä, että sinä lähdettäisiin joka toinen päivä järjestämään mitään lehdistötilaisuuksia, en minä sitä halua. Ei, vaan että olisi tällainen institutionalisoitu ohjelma, jonka kautta sitten tämä oikeusasiamiehen ohjelma tulisi sitten esille. Niin, tässä nyt ei vastausaikaa teille herra Jarkuin vain 30 sekuntia pahoitteluni siitä. No, olen ihan samaa mieltä kanssanne. Voi olla varsin vaikeaa eh, herätellä toiveita, jos ei niitä sitten myöskin lunasteta. Tästä olen ihan samaa mieltä. Ja Belgiassa oikeusasemiehenä toimiessani kyllä – olen törmännyt siihen, kuinka hankalaksi ja kauheaksikin tilanne saattaa muodostua, jos näin mennään. Ja siksi sanoin, että on tehtävä yhteistyötä, jotta mahdollistetaan ihmisten kääntyminen oikeusasemien puoleen. Ja käsittelyaikojen osalta on saatava aikaan ohjelmia, joiden myötä mm, taataan se, ettei käy niin, että kansalaiset eivät turhaan tai vääränlaisten tapausten takia käänny oikeusasiamiehen puoleen. On tärkeää, että teemme kunnolla yhteistyötä. Grazie, Mr. Monet. Noi abbiamo Kiitokset. No niin, näin kuulemistilaisuus on saatu päätökseen. Kiitokset teille. Tässä on vielä ihan muutama minuutti aikaa saattaa kokouskin päätökseen. Kuten tiedätte, valiokunnalla ei ole valtuuksia tehdä päätöksiä tai esittää näkemysarviointeja. Eli tämän maratonin päätteeksi me voimme vain esittää parlamentin eh, puhemiehelle kuulemistilaisuuden pöytäkirjan, johon kaikki puheenvuorot on kirjattu ja mm, sisältö muutenkin, mitä tulee hakijoiden kuulemiseen jotka siis tätä oikeusasiamiehen paikkaa ovat hakeneet. Jos nyt puheenvuoropyyntöjä ei ole tai ehdotuksia, niin katson, että voin päättää kokouksen ja näin parlamentin